Hyvää huomenta. Voimmeko me ryhmien mielestä käynnistää äänestyksen? Koska meillä on hyvin paljon äänestyksiä. Jos teille sopii, niin käynnistämme äänestykset. Ne, jotka eivät ole paikalla, heille me emme oikein mitään voi tehdä. Esittelijä on paikalla virastojen esittelijä. Haluatteko te käyttää Bart vielä puheenvuoron? Ei? Hyvä. Sitten me käynnistämme öö, yleisistä öö, virastoista. Tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta, vastaan, Voimme tarkistaa. Tarkistus kaksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus. Kukaan ei vastusta sitä puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän koneellisesti. hyväksytty. Neljä on vedetty takaisin. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän ja suunnilleen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Ai, se oli kahdessa osassa. Anteeksi, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Kyllä, meidän täytyy tämä koneesti tarkistaa. Hyväksytty. Kiitos. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneellisesti. Hylätty. Seitsemän takaisin. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen puolesta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 Äänestys päättyy. Hylätty. 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, M1 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme, M1 koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Empli 2 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, Empli 3 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, Empli 4 on katettu, Empli 5 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, Empli 7 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, Libe 1 on Libe 2 sitten äänestää, Libe 3 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, Libe 4 ja 5 on jo katettu. Libe 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 7 puolesta vastaan. Tämän tarkistamme. Eli Libe 7, Libe 7 koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Libe 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten nimenhuutoäänestyksen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18.3 hyväksytty. Sitten siirrymme yksittäisiin erillisiin äänestyksiin. Meillä on seuraavaksi virastot, kohta 11. Aloitamme Esasta. Päätös äh, vastuuvapaudesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin tarkistus kaksi raukeaa. Ja sitten koko päätös nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa.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 vastaan tyhjää hyväksytty, eli tarkistus kaksi raukeaa. Sitten koneellinen äänestys, äh, loppuäänestys, äänestys alkaa. Päättyy. 17.3. Kiitos. Sitten päätöslauselma. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, pu, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän ja 8 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 9 ja 10 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 14 on identtinen 15, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tarkistamme. 21 tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty 10.11. Sitten nimenhuutoäänestys. Päätöslauselmasta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.2. Kiitos. Sitten siirrymme Euroopan unionin elinten käännöskeskukseen. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2. Raukeaa. Nimenhuuto äänestys. Vastuuvapaudesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.4. Kiitos. Sitten päätöslauselma tarkistus 4 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 5 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 6 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 7 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 8 puolesta, vastaan 8 koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän ja suullinen tarkistus puolesta vastaan. Hylätty. Mä aina tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus yhdeksän. Eli ensin äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta. Suullinen tarkistus. Hylätty. Ja nyt teksti kokonaisuudessaan ilman suullista tarkistusta. Hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hylätty 11 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 12 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 13 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kult 1, katettu kult 2 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kult 3 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kult 5 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kult 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Päättyy 19.3. Ja sitten Sedefop. Tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi raukeaa. Nimenhuutoäänestys. vapaudesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18.4. Kiitos. Päätöslauselma. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kahdeksan ja suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Me äänestämme tekstistä itsessään puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Empli 1-5 on katettu kuusi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, Empli seitsemän ja kahdeksan on katettu nimenhuutoäänestys päätöslauselmasta. Kaiken kaikkiaan äänestys alkaa. Täältä puuttuu yksi äänestyskortti vielä. Äänestys päättyy 18.3. Ja sitten Sepol. Tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi raukeaa pät- ja sitten äh, vastuuvapaus äh, äh, nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 17.5. Sitten päätöslauselman tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty, nel, viisi puolesta vastaan tyhjää, hylätty, kuusi, yhdeksän, kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hylätty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hylätty, yksitoista puolesta vastaan, tarkistetaan yksitoista, Äänestys päättyy. 15.8 hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 ja suullinen tarkistus. Tätä suullista tarkistusta on vastustettu, eli itse teksti puolesta vastaan tyhjää. Sama enemmistö hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme kohta neljä, tai tarkistus 14, koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 1-4 on katettu. Libe 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 7-9 katettu. Libe 10 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Ja päätöslauselman loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21.3. Kiitos. Sitten EASA tarkistus. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kaksi oli identtinen, kolme raukeaa. Ja sitten päätössä vastuuvapaudesta nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 4 vastaan. Sitten päätöslauselma tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6, tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa, todennäköisesti hyväksytty. Hyväksytty. Kymmenen ja suullinen tarkistus, jota vastustettiin, eli itse teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistammeko? Kymmenen Numero kymmenen koneellinen tarkistus. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Numero 12. Päättyy. Hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme. Tämä nyt ei ole ihan selvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan. 16 hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tran 1-3 on katettu, Tran 4, 5 vastaan 5, 6 katettu, 7 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytyt, ran 8 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytyt, ran 9 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytyt, ran 10 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytyt, ran 11 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, Tran 12 ja 13 katettu nimenhuutto, äänestys, päätöslauselmasta äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Ja sitten EASO. Tässä ei ole esitetty tarkistuksia tuohon, joten suoraan nimenhuuto äänestysvastuuvapaudesta. Äänestys alkaa. Nimenhuuto äänestys. Äänestys päättyy. 21.3. Kiitos. Sitten päätöslauselma. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 2. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan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 Ensimmäinen osa katettu, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 7 ja 8 on katettu, joten loppuäänestys päätöslausumasta äänestys alkaa. genau, genau. Wir haben ein Problem mit der EASO, die e Meillä on ongelma EASOn kanssa. Äänestyslistalla lukee, että plus siirtää ja miinus, että öö, hylätään. Eli lähdemme uudelleen äänestä. Ne, jotka haluavat antaa vastuuvapauden, heidän täytyy äänestää miinus vastaan. Olen pahoillani, minä sanoin väärin. Eli Päätös vastuuvapaudesta, siitä on äänestettävä uudelleen. Ensimmäinen äänestys meni väärin, koska siinä ei ollut tarkistuksia. Olen pahoillani, en ollut tässä ihan mukana. Eli jos te haluatte siirtää eteenpäin, äänestäkää plus. Mutta minä sanoin hieman eri tavalla kuin mitä tähän oli kirjattu. Sen vuoksi haluan äänestyttää tämä uudelleen. Tämä oli minun vikani. Myönnän sen avoimesti ja rehellisesti. Se oli minun vikani. No niin. Eli päätös vastuuvapauden myöntämisestä. Siis minä ilmoitin väärällä tavalla, eri tavalla tämän, sen vuoksi me nyt toistamme tämän. Ehdotan, että äänestämme uusiksi. Jos te äänestätte plus vihreää puolesta, silloin te haluatte siirtää eteenpäin vastuuvapauden myöntämistä. ECR sanoi, että he menivät hieman hämilleen tästä, miten minä tämän ilmoitin. Eli ne, jotka haluavat äänestää plus, haluavat siirtää eteenpäin vastuuvapauden myöntämistä, ja ne, jotka äänestävät miinus, haluavat sen myöntää. Äänestys on alkanut. You need to check the, the minutes as well on that, that we don't. Yeah, now it's check is over unanimously. No niin, nyt tämä oli jopa yksimielinen päätös. Olen pahoillani. Sitten seuraavaksi EBA. Ennen kuin mä äänestän nyt jo päätöslausumasta. Kaikista on äänestetty päätöslausumasta myös. Kyllä, kyllä, loppuäänestys tehtiin. Kaikki on tehty. Loppuäänestys myös. Eikö loppuäänestys tehty? 24. 20 puolesta neljä vastaan oli loppuäänestyksen tulossa. Nyt me lähdemme äänestämään EBAsta, pankkiviranomaisesta. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten päätös vastuuvapaudesta. Äänestys alkaa. Hier ist es gerade andersrum, da wir die vorherige Entscheidung nur bestätigen und nicht. <laughs> Ja gut, ich meine, bei dem Thema Vereinfachung hätte ich auch mal. Äänestys päättyy. 20 puolesta 4 vastaan, eli vastuuvapaus myönnetty. Tarkistus 4 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 5 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 7 puolesta, ei kun 7 raukeaa, 8 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme tämän koneellisesti. Tarkistus 8. Äänestys päättyy. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän myös koneellisesti. Tarkistus 10. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 ja suullinen tarkistus pois, eli koko teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon. Voimmeko Ekon 2-6 äänestää block? Ekon 2-6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eko 7 katettu, Ekon 8 ensimmäinen osa katettu, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Ekon 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä loppuäänestys päätöslauselmasta äänestys, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 hyväksytty. Ja sitten siirrymme taudin ehkäisyyn. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äh, nimenhuutoäänestys. Äh, vastuuvapauspäätöksestä äänestys alkaa. Päättyy. Sitten päätöslausama tarkistus neljä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty viisi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty kuusi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 2-4 unblock. Envi 2-8 unblock. Eli 2-8 blok puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja envi 9-12 katettu. Eli päätösäänestys, nimenhuoltoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21.3. Sitten kemikaalivirasto tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äh, nimenhuutoäänestys äh, vastuuvapaudesta. Äänestys alkaa. Päättyy 19.5. Päätöslauselma. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää Tämän tarkistamme. Tarkistamme koneellisesti tarkistuksen kolme. Äänestys päättyy. 13.10 hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Viisi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Seitsemän, suullinen tarkistus, jota ei hyväksytty. Teksti itsessään puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 1. Voimmeko äänestää Envi 12 asti? 1-10. Selvä puolesta. Ah, Dennis vastustaa. Eli Envi 1-4, Puo Unblock Ei. Envi 1-3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Envi 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Envi 5-12 puolesta vast, puolesta. Ai, ei. Ai Envi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Päättyy. 24. Ja sitten Euroopan ympäristökeskus Kööpenhaminassa. Kohta 21. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää <clears throat> hyväksytty. Ja sitten päätös vapauden myöntämisestä nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselman tarkistus neljä puolesta. Vastaan. puolesta. <laughs> oh my god. Yeah, a vote is when we all together do the same. Niin äänestys tarkoittaa sitä, että me kaikki teemme samaa asiaa samaan aikaan. Tarkistetaan. Tarkistus neljä. I couldn't see what you... I couldn't see... What, yeah. yeah. Thanks. Yeah, it, it is rejected. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi Tarkistamme koneellisesti. Ja, check is to now. Uh, it's adopted. No. Hyväksytty. No ei se olekaan niin selvä. Tarkistus 6 raukeaa 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän suullinen tarkistus, jota ei hyväksytä. Teksti itsessään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Yksitoista puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty Kaksitoista puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty Kolmetoista puolesta, vastaan tyhjää hylätty. En yksi ja kaksi katettu. Voimmeko äänestää Kolme, tarkistus 13, me, koneellinen tarkistus siitä. Minusta se oli hylätty. Hyväksytty, anteeksi. Se oli hyväksytty. Enny kolme ja neljä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 5 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 8 ja 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten päätöslauselma kokonaisuudessaan nimen huutoäänestys. Äänestys alkaa. ja Yeah, 21 to 3. Yeah, thank you. The Fisheries Control Agency. Sitten seuraavaksi kalastuksenvalvontavirasto tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja päätös myöntää vastuu vapaus äänestys. The vote is closed. Äänestys päättyy. 24. Kiitos päätöslauselma. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ne viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimmeko tarkistuttaa tarkistuksen viisi? Amendment 5. Viitonen. 14.10 hyväksytty. Kuusi. Sama juttu. Suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimmeko yhtenä ryhmänä P1 6. 14. 10. 1-10. Yhdestä kuuteen. Yhdestä kuuteen kalastusvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9-12. Ei. 9. 10. Ei. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistuttaa numeron 11? Kai hylätty. 11 kalastusvaliokunnasta. Kyllä hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistuttaa numero 14? Kai hyväksytty. 14. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten päätöslauselma kokonaisuudessaan äänestyksenä. Äänestys päättyy 21.3. Kiitos. EFSA kohta 23 tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 32 puolesta. Anteeksi. Tarkista numero 30kin. 30 koneäänestyksenä. Numero 30. Hylätty sekin. Sama äänestystulos. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 1 hoidettu, Envi 2 voidaanko yhtenä ryhmänä osaan? Envi 2-11. Yhtenä ryhmänä ei vastusteta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuuto äänestyksenä päätöslauselma kokonaisuudessaan. For. 24, kiitos. Seuraavaksi Eige. Tarkistus 1, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty päätöslauselma vastuuvapaudesta. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy 19.5. Kiitos. Sitten päätöslauselma. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistettua numero neljä? Äänestys päättyy, hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän, anteeksi, kuusi puolesta. Eiku, missä mennään? Number eight. Kahdeksan, siis anteeksi, numero kahdeksan puolesta. Kahdeksan. Kuusi kohdettiin. Yeah, okay. Seven falls. Seitsemän raukia sitten kahdeksan. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voimmeko tarkistuttaa yhdeksän? Kai hylätty. The check is over. Äänestys päättyy kyllä vain hylätty. Numero 10, suurisella tarkistettuna hylättyvä. Teksti itsessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimmeko tehdä yhtenä ryhmänä FEM Asta B kakkoseen? Ei vastusteta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma. äänestyksen äänestys alkaa. The vote is closed. Kiitos. 24. 24. Ei opa. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätöslauselma vastuuvauden myöntämiseksi nimenomaan äänestyksen äänestys alkaa. Thank you. Kiitos. 24. Päätöslausuma tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää Voimmeko tarkistaa numero neljä? Hyväksytty. Yhdellä äänellä. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan kyllä. Voimme tarkistuttaa viitosen. Mm mutta minä kyllä näen, mitä tässä ajetaan takaa. Ai se hyväksyttiinkin. No kiitos, olen pahoillani. Olen pahoillani. No no. We are going to amendment. amendment. Ja sitten kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän. Suullinen tarkistus itse teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa tuon numeron 11? Ja äänestys päättyy hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon yksi ensimmäinen osa hoidettu, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimmeko tehdä yhtenä ryhmänä ekonit kakkosesta kuutoseen? Ei vastustetakaan. E2, kaksi kolme yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma nimenhuutoäänestyksenä. The vote is closed. Äänestys päättyy 24. EIT in Budapest. Amen. Budapestin emä Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös antaa vastuuvapaussaan nimenomaan äänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy 19.5, kiitos. Sitten päätöslausunnon tarkistus 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Vai tarkistetaanko numero 9? Kai hyväksytty. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan hyväksytty. Eh, tarkistetaan numero 13. Ei kun hylätty päätöslauselma, niin me äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23, kiitos. Ema, tarkistus yksi puolesta vastaa tyhjää. Hyväksytty. Päätös myöntää vastuuvapaus, niin äänestyksen äänestys alkaa. 19.5. Päätöslauselma. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää ehkä hylätty, mutta tarkistetaan numero seitsemän. Koneäänestyksenä olen pahoillani. The check is over. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Kymmenen kymmenen puolesta vastaan. Tarkistamme numero kymmenen. Vain osa käsistä nousi. Äänestys päättyy, hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksi. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 suurin tarkistus itse tekstipuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 21. Äänestys kovin hidas on laite. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Hyväksytty minun mielestäni. 22. Hyväksytty lie. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi neljä, ehkä yhtenä ryhmänä envit. Ai eikö? Envi 4-10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. The vote, vote is closed. Äänestys päättyy. 19.4. Joo, puolessa välissä ollaan jo. Sitten huumausainevirasto, tarkistus 1, puolestaan vastaan tyhjää, hyväksytty. Päätös myöntää vastuunvapaus, niin me äänestyksen äänestys alkaa. Päättyy 24. Päätöslauselma aloitetaan numerolla 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi, suullinen tarkistus. Kyllä. Itse teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lipe seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa koko teksti. The vote is closed. Äänestys päättyy 21.3. EMSA. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös myöntää vastuuvapauden myötä äänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy 21.3. Päätöslauselma. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän raukeaa, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymmenen suullisen tarkistuksen kera puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tran neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Voimme ottaa tran 8, ei tran 6 ja 7 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty teksti. on äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24, kiitos. Enisa. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätös myöntää vastuuvapaus. Nimenhoito äänestyksen äänestys alkaa ja päättyy 24. Sitten päätöslauselmaan tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta. Kyllä, voimme tarkistaa numero 5. seitsemän seitsemäntoista. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voimmeko tarkistuttaa numero seitsemän? Tarkistus seitsemän, kai hylätty. Ei kun hyväksytty yhdellä äänellä. Anteeksi, kiitos. Missä mentinkään Seits, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan. No tarkistetaanpa numero 16. Kai lätty, mutta jo vain. 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 17kin. Olen pahoillani. Hyväksytty kai tämä. Kyllä, selvästi hyväksytty. Olen niin sitten teksti. Kokonaisuudessaan nimen niin äänestyksen äänestys alkaa. The vote is closed. 21 to... Äänestys päättyy 21.3. Era. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Vastuunvapaus neuvot äänestyksenä. Äänestys päättyy 24. Sitten päätöslausuma kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistettua numero 8 kai hyväksytty? On hyväksytty yhdellä äänellä. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen suullisella tarkistuksella täydennettynä itse teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Kai, no, Tarkistamme tämän numero 14. 14. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 15kin. Kai hyväksytty, mutta, mutta 5, 14, hyväksytty. Tran 2. Voimmeko ottaa yhtenä ryhmänä, eikö? Voidaanko ottaa Tran 2-15? Kuka ne vastustakaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuut niin äänestyksen äänestys alkaa. There's still one Vielä yhtä vajaa. Äänestys päättyy. Joku lähti. 23, kiitos. Esma. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätös vastuuvapaudesta nimenomaan äänestyksenä. Äänestys päättyy. 19.4. Ja sitten sitten päätöslauselma tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty viisi puolesta. Vastaan. Voimmeko tarkistaa numero viitosen? Kai hyväksytty, mutta... Äänestys päättyy kyllä 12.10 hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan ty. Tarkistamme numero 9. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 suullisella tarkistuksella täydennettynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimmeko tarkistaa vielä numeron 13? Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta 14 ko? Tarkistamme numero 14. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Kai hyväksytty. Tarkistamme numero 16. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää sama enemmistö, mutta 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ekon 1-5, neloseen 2-4, yhtenä ryhmänä puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätös on solma kokonaisuudessaan. Me otan äänestyksenä. Äänestys alkaa. Vielä yhtä vajaa. No, joka tapauksessa äänestys päättyy. 18.4. Kiitos. ETF. ETF. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätös vastuuvuoden myöntämisestä nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Kohta 33. Koulutussäätiö. Äänestys päättyy. 19.4. Päätöslauselma tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan se. Amendment 4. Check is over. It is... Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Taistus seitsemän puolesta vastaan tarkistetaan. The favorites had, had a slight majority, but I Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tarkistetaan tarkistus kahdeksan. Check is over. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10 ilman suullista tarkistusta puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan numero 12. it is adopted. Hyväksytty. Empel voimme äänestää nyt tänä kokonaisuutena. Empel kahdesta seitsemään. Ei. Emme siis voi yhtenä kokonaisuutena, ei. Empel kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Empel kolme puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Empel kuusi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Empel seitsemän puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Empel 9 on katettu päätösosama kokonaisuudessaan nimenhoitoäänestyksellä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 21.3. Sitten EU-lisä. Tar- siis kohta 34. Tarsus 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätös nimennyt äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 19.4. Päätöslauselma. Taistus 6 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 7 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 8 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 9 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 10 puolesta, vastaan tyhjää, hyväks, hylätty 11 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 12 puolesta, vastaan tyhjää,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 Äänestys päättyy. 22 äänin hyväksytty. Kohta 35. Osa tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös tästä vastuuvaparista nimenhoitoäänestyksestä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 21 kolme ääni hyväksytty. Päätösosama tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa? Tarkistus neljä. Uskon, että se hyväksyttiin. Thank you. It just... Ei, hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus viisi. Tarkistus viisi. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa kahdeksan? Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus yhdeksän hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan. Voidaanko tarkistaa 12? Hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 13 myös. selkeästi hylätty. Hylätty. 14 ilman suurista lisäystä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voidaanko empleet ottaa kokonaisuutena? Empel kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhoito äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21.3 äänen hyväksytty. Euratom kohta 36. Tarkastus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vastuva minuutin äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 äänin hyväksytty. Ei tarkistuksia päätöslauselmaan. Hyvä. Äänestämme päätöslauselmasta kokonaisuudessaan nimenomaan äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21.3. Äänin hyväksytty. Eurofound. Irlannissa tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätös vastuvapaudesta äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21.3. Hyväksytty. Tark- Päätösosama tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväks- hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 6. Uskon, että se hylättiin, mutta se ei ollut niin selvää. Hylätty. Tarkistus 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 9 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 10 ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan. Voidaanko tarkistaa? Tarkistus 11. Tarkistetaan tarkistus 11. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voidaanko emplit hyväksyä yhtenä kokonaisuutena? Empel 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empel 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausuma kokonaisuudessaan äänestyksellä. Nyt alkaa. Äänestys päättyy. 21 kolme äänin hyväksytty. Eurojust, tarkistus 1 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty päätös vastuvapaudesta nimenulta äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 äänin hyväksytty lausuma tarkistus 4 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 5 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Voidaanko tarkistaa 5? Uskon, että se hyväksyttiin. Selkeästi hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta raukeaa. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Libe. Voidaanko Libe äänestää yhtenä kokonaisuutena? neljästä seitsemään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätösoma kokonaisuudessaan nimenomaan äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21.3. 39 Europol tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös vastuuvuodesta nimenhoitoäänestyksellä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 päätöslauselma, tarkistus 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 7 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 8 puolesta vastaan, ty. Voidaanko tarkistaa 8? Äänestys päättyy, hylätty. Yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa yhdeksänkin? Hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan. Voidaanko tarkistaa yksitoistakin? hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 12 myös. Olen pahoillani. Show what they would like to. Jos ryhmät osoittaisivat kaikki mitä haluavat, hylätty siltä näyttäisi. Kyllä, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Voidaanko tarkistaa 16? Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan, puolesta 21 vastaan tyhjää. Tarkistetaan 21. Selkeästi hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja Libet yhtenä kokonaisuutena 1 ja 5, 1 ja 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätössalselma nimenot äänestyksellä äänestys alkaa. Hyväksytty 21, 21.3 äänin, kiitos. Perusoikeusvirasto tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös vastuuvuoden myöntämistä äänestyksellä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21.3 äänin päätöslauselma. Tarkistus 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Voidaanko live 5 ja 7 äänestää yhdessä? puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös, jos on äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 äänin hyväksytty. Frontex, tar- tarkistus kohta 41, tarkistus 1 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Päätös vastuuvuoden myöntämisestä nimenomaan äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.4 äänin. Tarkastus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää. 7 hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksy. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tarkistetaan 11. Tarkistetaan 11. Hyväksytty. Libet yhdessä neljästä seitsemään. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätöslauselma äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 äänin hyväksytty. GNSS-virasto, tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös vastavuoden myöntämisestä äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 19.5. Päätöslausema tarkistus 4 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 5 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 6 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 7 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan yhdeksän. Yeah, it was clearly, yeah. Yeah, you never know. Koskaan ei voi tietää. Se ei ollut niin selkeästi hyväksytty, mutta kuitenkin. Kiitoksia. Ja nyt Nimennotu äänestyksellä päätöslauselma. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 äänin hyväksytty. Ja nyt on saatu virastot päätökseen. Kiitoksia. Ja jos pysymme kurinalaisena, pystymme jatkamaan. Kukaan ei tästä pidä. Ja nyt sitten kohdat Äh, 52-58, haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Anteeksi, me pitää äänestää ensin vastuuvapauksista, yhteisyritykset. Anteeksi, anteeksi, anteeksi. Yhteisyritykset kohtaan 43 viiteen kohtaan 50. Näin on. Onko selvä kaikki, mistä nyt äänestetään? Esittelijä on Brian Hayes. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Ei. Bio... Äh, pohjaiset yritykset yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätös nimen vastuuvuoden myöntämisestä nimenhuoltoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy 23 äänin päätöslauselma. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kolme puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta, vastaan ty- voidaanko tarkistaa tarkistus neljä. Äänestys päättyy, hylätty. Tarkistus viisi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma nimenhuoltoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 hyväksytty. Clean Sky tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätös vastuuvuoden myöntämistä nimenhuoltoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 24 äänin. Ja nyt päätöslausumat tarkistus 2 ja 3. Niitä, niistä äänestetään tarkistus 4 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksyt tarkistus 5 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätösasema nimenomaan äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 äänin hyväksytty. Excel-yhteisyritys, tarkistus 1 ja 2 ovat samansisältöiset, puolesta vastaan tyhjää hylätty. vastavuoden myöntymistä nimenhuoltoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 806. Päätösosalma. Tarkistus 4 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 6 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 7 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 8 raukeaa 9 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätösosama kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 ääni hyväksytty. Polttokenne ja vetty, vetty yritys, täysin yksi puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Päätös vastuuvuoden myöntämistä nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa.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 Äänestys päättyy. 21.3 äänin hyväksytty. Kiitos. Fuusioenergia, ITER, tarkistus 1, 2 ja 3 ovat saman sisältöiset puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Päätös vastapuolen myöntämistä nimenomaan äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja 23 hyväksytty. Päätöslausuma. Voidaanko? Ei. Ei, emme voi. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 8 puolesta vastaan. Voidaanko tarkistaa tarkistus 8? Äänestys päättyy, hylätty. Tarsus 9 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa tarkistus 11? Ja hylätty. Sama tulos taas. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 12 tarkistetaanko sekin? Tarkistus 12 Tarsus 12. Voidaanko tarkoittaa Tarsus 12? Tarsus 12. It is so colorful that yeah, it, is, it is rejected. Hylätty. 13. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätösasema kokonaisuudessa nimenoutu äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 18.6. Kiitos. Cesar. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Päätös vastavuoron myöntämistä nimenoutu äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24. Päätösasema. Tarkistus 2. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 3. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tran, voidaanko tranit äänestää yhtenä kokonaisuutena? Transit yhtenä kokonaisuutena. Hyvä. Kaikki transit nelosesta 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Päätösasema nimenoto äänestyksessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 kolme äänin. Shift to Rail, yhteisyritys kohta 50, <clears throat> tarsus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätös vastavuoden myöntämistä nimenomaan äänestyksellä äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 18.6. Ja nyt päätöstä sama tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa kolme? Minusta se hyväksyttiin, mutta en ole varma. And it is adopted, yeah. Hyväksytty tarkistus neljä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta, vastaan. Voidaanko tarkistaa viisi? Hyväksytty. Selkeästi hyväksytty. Kuusi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Voidaanko tranit tehdä yhtenä kokonaisuutena? Ei vastalauseita, joten tranit yhtenä kokonaisuutena kuudesta neljään toista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätösosama nimenhuolto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty 21.3 ääniin. Kiitos. On the agenda. Yeah. Seuraavaksi sitten vastuuvapaus muut toimielimet 51-58. Esittelijä Valli, olkaa hyvä. Niin, haluaisin kiittää esittelijöitä tietystä työstä. Teimme hyvää työtä ja hyviä kompromisseja löytyi. Tässä on yksi ongelma, joka liittyy tarkistukseen, jonka, joka on minulle kynnyskysymys Aldelta koskien kaikkia yksittäisiä vastuupalvelustekstejä. Siinä valitellaan sitä yhdistyneen kuningasvallan päätöstä lähteä unionista. Ei tällaista poliittista kantaa voida ottaa tässä minusta. Ei parlamentti voi ruveta arvioimaan kansanäänestystä. Oli sitä prosenttiosuus mikä tahansa. Eli huomioidaan tämä sitten äänestyksessä. Ja jos se menee läpi, niin minun nimeni saa poistaa näistä vastuuvapauskysymyksistä, koska sellaista en halua parlamentin tuovan esille. Ja, also das hat dann jeder in der... No, Martina. Martina? Niin minä vastustaisin myös tätä suullista tarkistusta. Pidä kiinni. No. Ei se ole suullinen tarkistus. En minä ole tehty mitään suullista tarkistusta. Hey, we have a chair here, sorry for this to disturb you. Ne niin, anteeksi, että häiritsen teitä. Salafranca. Sí, eh, gracias, señor. Kiitos puheenjohtaja. Ihan sen verran, että esittelijä on ollut hyvin käytettävissä huomioida myös ne huolet, joita on poliittisilla ryhmillä ollut. Minusta vaikuttaa, että tämä on osoittanut hyvää tahtoa ja helpottanut näitä asioiden korjaamista. Olisi aika vahinko, että kaikki tämän työn jälkeen, jota hän tässä on tehnyt, ei niin hän sitten voisi panna nimeään tähän mietintöön. Minun ryhmäni kanta on tämä ja valitettava olisi myös, että jos pikkusen olisi ponnisteltu, niin ehkä olisi pystytty selvittämään tämä niin, että kaikki olisivat vain tyytyväisiä. Se on minun ryhmäni kanta, kiitos. Genau, also wir haben jetzt eine Abstimmung. Eli me käymme nyt äänestämään. Eikö tästä tekstistä ole siis äh, neuvoteltu vai? Tämä olisi kyllä pitänyt tehdä etukäteen. Olen pahoillani. Me äänestämme nyt ja katsotaan, mitä tulemaan pitää. Aloitamme ulkosuudenhallinnosta. Kohta 51, tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sitten äh, päätös vastuuvapaudesta. hutoäänestys on avattu. So. Geschlossen. Äänestys on päättynyt 19.3. Kompromissi 1. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan. Tarkistamme. Tarkistus numero seitsemän. Numero seitsemän. Seitsemän. Hylätty. Kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta. Vastaan tyhjää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 Koneellinen tarkistus, tarkistus 15. Yllätty 16 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus. Sitä ei vastusteta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Eli tämä teksti suullisen tarkistuksen kerran. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme. Koneellinen tarkistus. Hyväksytty. 21 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 22 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 23 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 3 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 26 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 27 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 28 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 4 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta 34 ja siinä suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? 34 ilman suullista tarkistusta. Puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Eli 34 ilman suullista tarkistusta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.9. Hylätty. Hyväksytty puheenjohtaja korjaa. Kolmekymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 35. Das ist abgelehnt. Dann kommen... Hylätty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 38 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 39 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 40 puolesta. Vastaan tyhjää 40 tarkistetaan koneellisesti. hyväksytty. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin, tämä oli ensimmäisessä kahdessa osassa. Toinen osa, ei, ei kun 46 kahdessa osassa Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa tarkistus 46 koneellinen tarkastus. Äänestys päättyy hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23. Sitten kohta 52 esityslistalla. Eurooppa-neuvosto ja neuvosto, tarkistus 1-4. Vastuuvapauden myöntämisen siirtäminen eteenpäin puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa.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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa raukeaa. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 5, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää. Minusta se on hyväksytty. Tarkistamme. 16.6 hyväksytty. Kuusitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja nimenomaan äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21, 1 ja 1 tyhjä. Sitten tilintarkastustuomioistuin, tarkistus 1-3. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli kolme raukeaa. Äänestys alkaa, nimenhuutoäänestys. äänestys. Äänestys päättyy. 21.2. Sitten päätöslauselma. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. 11 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 raukeaa 14. Kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja toinenkin hoituu sillä 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. 18 täytyy koneellisesti tarkistaa. Hylätty. 19. Suullinen tarkistus. Vastustetaanko suullista tarkistusta? Kyllä. Eli vain teksti itsessään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äh, nimenhuutoäänestyksellä koko teksti näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18.3. Hyväksytty. Sitten tuomioistuin tarkistus 1-4 identtisettä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5 raukeaa. Ja sitten vastuuvapauspäätös nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa.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 Äänestys päättyy. 14.8. hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26. Kompromissi D. E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D. Tarkistamme sen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 27 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 28 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi E puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi F puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 37 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 38 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 39 puolesta,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 selkeästi hylätty. Kompromissi G. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tarkistus 57 eh, ilman tarkistusta puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 58 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 59 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 1-6 jurilta on katettu. Voimmeko äänestää 7-10 en bloc? 716. Unblock puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten päätöslauselma kokonaisuudessaan. Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17.3. Sitten sitten ähm, talous- ja sosiaalikomitea kohta 55 esityslistalla. Tarkistukset 1, 2, 3 identtiset, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kolme raukeaa. Sitten koneellisesti ähm, vastuuvapaus äh, nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.5. Sitten päätöslausumehdotus 5 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 6 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty seitsemän puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty kahdeksan puolesta, vastaan kahdeksan tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 13 raukeaa. 12 raukeaa. 13 raukeaa, 14 raukeaa, ei, 14 ei raukea. 14. 14 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 15 raukeaa. Kompromissia puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 18 ja 19 ja 20 identiset puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty toinen osa. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Ja sitten nimenhuutoäänestys äh, näin muutetusta tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18.3. Sitten alueiden komitea. Tarkistus 1 ja 2. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Eli Selvä. Tarkistukset 1 ja 2. Tarkistetaan koneellisesti 1 ja 2. Yksi ja kaksi koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy 16.6.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 26, koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. 27. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, jolla toinen osa raukeaa. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä 30 koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 raukeaa, 32 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi C puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 36 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 37 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Mikä? 37. Me tarkistamme koneellisesti. 37. kuusitoista kuusi. 38 raukeaa, 39 raukeaa, 40 raukeaa, 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 ilman suullista tarkistusta puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 43 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 44 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Ja päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksellä äänestyksessä alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy 16.5. Sitten oikeusasia nainen. Tarkistukset 1, 2 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja päätös äh, vastuuvapauden myöntämisestä nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy 19.3. Sitten päätöslauselman tarkistus viisi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta, vastaan tyhjää koneellinen tarkistus, kuutonen. Hyväksytty. Seitsemän puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta,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 ei. 21 puolesta. Va- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 24. Kohta kohdata äänestys puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa raukeaa. 25 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 27 su- ilmasuullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan. 31 koneellinen tarkistus. 31. Äänestys päättyy, hyväksytty. Ja sitten päätöslausuma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 18.3. Ja sitten viimeinen äänestys. Hurraa! Tietosuojavaltuutettu tarkistus 1 ja 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten päätös vastuuvapauden myöntämisestä. äänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.3. Sitten päätöslauselma tarkistus 4 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 5 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 6 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 7 puolesta, vastaan tyhjää 7 koneellinen tarkistus. Okay, das ist eine große Mehrheit. Entschuldigung, Nummer 8. Hyväksytty. Eli kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Hylätty kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 13, ilmasuullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimmeko äänestää libet yhdessä unblock? Eli libe 2-libe 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys päätöslauselmasta äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 18.3. Yksi tyhjä, eli onnittelut esittelijälle ja kiitokset tehdystä työstä. Näin olemme saaneet äänestykset päätökseen. Haluan kiittää kurinalaisuudesta. Ensi maanantaina komissio on vielä jäljellä sitten ja sitten tämä on hoidettu. Haluaisin keskeyttää kokouksen hetkeksi, koska jatkamme sitten kohdalla 59, joka koskee koskee erityisrahastojen, erityisrahastojen valvontaa ja hallinnointia. Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder. Jatkamme jälleen kokoustamme tämän lyhyen tauon jälkeen ja aloitamme nyt kohdalla 59. Se on tutkimus, joka koskee unionin erityisrahastojen valvontaa. Meillä on täällä Sepsa, joka on tehnyt asiasta esityksen. Sepsan paikalla anteeksi, ja meillä on esittelijä Schmidt vasta-asiasta antaisin nyt äh, kollegalle Lunesta Carrera puheenvuoron esitellä tämän tutkimuksen. Kuka teistä haluaa aloittaa? Herra Carrera, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvää huomenta päivää, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitos kutsusta tulla kertomaan ja esittelemään teille tutkimusta, joka Sepsillä annettiin käsiteltäväksi tälle valiokunnalle. IPOL pääosaston rahoittamana on ollut kunnia vetää tätä tutkimusta, kun tämä on aika teknistä, mutkikasta, arkaluontoistakin. Minä aion hoitaa tämän kollegani kanssa, Jorgen kanssa. Jorge Nunez Ferrer. Tässä näette tekijät, riippumattomat tutkijat, Tässä arvioidaan vertaillen hallintotapaa ja valvontaa EUn erityisrahastoissa ja Turkki rahastossa. Erityisesti olemme kiinnostuneita lisäarvosta näissä rahastoissa ajatellen parempaa lainsäädäntöä, sen suuntaviivoja ja perussopimuksiakin. Ja erityisesti mietittiin tässä Euroopan parlamentin roolia talousarvioviranomaisena ryhdistysrahastoissa ja miten voidaan hyvää hallintoa noudattaa. Se on perusoikeuskirja kirjattu. Yksi selvitys, tämä ei ole mikään tilintarkastus, ei laadullinen arvio jostain tietystä hankkeesta, erityisesti huomiota on kiinnitetty hallintoon, hallinnointiin, hallintotapaan ja valvontaan nykyisissä erityisrahastoissa, mekanismeissa. Eli tässä lyhyesti menetelmästä, paitsi että on tehty paljon kirjallisuusanalyysiä, on haastattelujakin suoritettu, kiitos muuten komissiolle, ulkosuudenhallinnolle, että me saimme tilaisuuden oppia heiltäkin, heidän haasteistaan, ongelmistaan, tärkeimmistä osatekijöistä, että paremmin voisimme ymmärtää erityisrahastojen toiminnan. Me paljon Opimme myös kansainvälisistä järjestöistä, kansalaisjärjestöistä, jotka suoraan ovat täytäntöön panemassa näitä joitakin hankkeita. Kävimme Sepsin yhteydessä heidän kanssa keskustella Brysselissä myös hyvistä käytänteistä. No niin, tässä on yhteenvetona viisi rahastoa, joita kävimme läpi. Kolumbia-rahasto, hätärahastoon liittyen laittoman maahanmuuton perimmäisiin syihin Afrikassa, sitten Turkkirahasto, se on omanlaisensa, sitten Syyrian kriisin rahasto, Madad-rahasto ja viimeisenä Beku-rahasto. Me tarkastelemme muun muassa yksityiskohtaisemmin niitä tapoja, miten näitä kirjavia erityisrahastoja kun kukin on luonteeltaan ja koostumukseltaan aikaa vertaislaito, niin miten ne on perustettu. Kävimme läpi niiden perustamista ja 187 artiklassa varantoasetuksessa on ehdot laadittu, kun näitä riittorahastoja perustetaan. Muun muassa hätätilanne. Tarvitaan hätätilanne, sitten sen jälkeinen tilanne tai mahdollisesti myös temaattisia toimia. Tarvitaan selvä lisäarvoa verrattuna jo olevaan kansainvälisellä tasolla. Tämä on erittäin tärkeä osatekijä. Ennakkoedellytys, jotta voidaan perustaa yritysrahastoa. Totta kai näitä luonnehtii suuri joustavuus. Sillä on hyvät ja huonot puolensa. Mutta myös sitten saadaan näkyvyyttä. Niitä on kehitelty kriisiaikoina lähinnä. Sitten 2015 vuoden, kun näitä on kehitelty nimenomaan puuttumaan kriisitilanteisiin. Ne antavat poliittista painoarvoa myös jäsenvaltioille, jotka ovat mukana. Komissio on tässä tärkeässä osassa, kuten jäsenvaltiotkin. Yksi merkittävä löytö tutkimuksesta, johon menee tarkemmin myöhemmin, on se, että mikä on parlamentin rooli. Onko erityisrahasto kaikkien soveliain väline jossain tietyssä tilanteessa? Onko tuottavaa tarvetta luoda niitä? Kun ajatellaan meidän ydöksiämme, niin tämä kysymys on edelleen tähdellinen. Siihen pitäisi paneutua hyvin tarkkaan, myös huomioiden parlamentin osallistumiseen. Tilintarkastustuomioistuin, jota tahansa teimme myös tutkimusta varten, laati Beku erityisrahastosta kertomuksen. He totesivat, että vaikkakin se on hyvä erityisrahasto, niin siellä suositeltiin komissiolle myös sitä, että voitaisiin muodollisemmin analysoida, missä määrin on edellytykset täyttyneet erityisrahaston perustamiseksi vaikuttaa siltä, että tässä on erityistä haastetta, kun ajatellaan Afrikan erityisrahastoa. Se perustettiin hätätilanteessa. Tutkimuksessa otetaan esille kysymys siitä, mikä se hätätilanne oli 2015 verrattuna edellisiin vuosiin. Jos hätätilanne liittyy maahanmuuttoon Välimerellä, niin, niin se tilanne syntyi jo aikaisemmin ja jos sitten puututaan maahanmuuttoon hätätilanteena, niin se on erikoista tässä kehityskulussa. Se on väärä olettamus. Tutkimus tarjoaa valtavasti tutkimustietoa siitä, että jos puututaan perimmäisiin syihin maahanmuutossa, niin se on kehitysyhteistyökysymys, pitkän aikavälin kysymys, ei lyhyen to- aikavälin toimiin. No sitten hallinnointi ja vastuuvelvollisuus tässä on yhteenvetona esitelty, miten näitä hallinnoidaan. Ja kuten totesin aiemmin, parlamentilla ei ole mitään tarkkailija-asemaa. Heidät, kutsutaan, heidät kutsutaan kylläkin johtokunnan kokouksiin, strategikin kokouksiin, ja pitää paikkansa, että parlamentti joskus, koska se on tärkeä syyslistan vuoksi, ei enää ole käyttänyt tätä kovin aloitteellisesti. Operatiiviset komiteat päättävät itse hankkeista. Otin esille myös sen kysymyksen tässä tutkimuksessa mietittäväksi, miten ehdotukset saapuvat operatiivisen komiteaan omin aiheinaan. On tiettyä epäselvyyttä koskien tukikelpoisuusedellytyksiä. Pidämme tätä hyvin huonosti läpinäkyvänä hankkeena ja se saattaa vaikuttaa täytäntöpanijoihin, varsinkin pienempiin kansalaisjärjestöihin. Tutkimuksessa tuodaan esille se, että kun näitä jäsenvaltioita roolia avunantajina tai sitten heidän rooliaan täytäntöpanijoina, niin tämä raja on piirretty veteen. Jälleen tulee kysymys siitä, onko tässä turistiriitoja, miten voidaan ne välttää, mitä mekanismi on olemassa turistiriitojen välttämiseksi. Kun ajatellaan, miten erityisrahastoja hoidetaan. Palatakseni vielä tähän sopivuuteen. Eli jos ajatellaan täytäntöönpano säädöksiä, niin ovatko ne kaikkein parhaimpia? Tutkimuksessa panoudutaan myös demokraattiseen vastuuvelvollisuuteen. Se on kirjattu meidän perussopimuksimme. Euroopan parlamentille on annettu tehtäväksi hoitaa se katsomme vastuuvelvollisuuden eri tekijöitä erityisrahastoissa sekä ennakkoon tapahtuvaa että jälkikin tapahtuvaa vastuuvelvollisuutta. Ei ole yllättävää, että päädytään siihen johtopäätökseen, että kun ajatellaan ennakkovastuuta, niin se on aika alhaista valvonnassa. Euroopan parlamentti ei voi oikeastaan hyväksyä, voi siis voi hyväksyä ei sitten vaan päätöslauselmaa, mutta ei voi päättää tavoitteista ja soveltamisalasta. Pitää paikkaansa, että Euroopan parlamentti hyväksyy uudessa varannusasetuksessa myös erityisrahastoon, mutta me suosittelemmekin, että voitaisiin uudelleen miettiä vähän perusteluja ja menettelyjä erityisrahaston perustamiseksi, että voitaisiin taata paremmin demokraattinen valvonta on nykytilanteeseen. Euroopan parlamentti on, tai sitten kutsutaan tarkkailijaksi hohtokunnan kokouksiin. Tutkimus tehtiin syyskuussa 2017 loppupuolella, tämä ihan selvennykseksi. Euroopan parlamentti ei ollut muodollisena tarkkailijana siellä kuitenkaan. Ja tämä on ollut huolenaihe parlamentin monissa valiokunnissa. Siellä on korostettu, että pitäisi päästä paremmin mukaan strategisiin johtokuntiin. Jälkikäteen tapahtuva vastuuvelvollisuus, totta kai e, paljon saa tiedon. Komissiohan on myös laatinut kertomuksia ja tuloksia eri hankkeista. Edistyskertomuksia on laadittu ja totta kai tänne tulevat myös vuotuiset tilinpäätökset ja vuosikertomukset. Emme voida käydä yksityiskohtiin kussakin rahastossa, mutta kertoiselle tutkimuksesta löytyy kyllä yksityiskohtaista tietoa ensinnäkin täytäntöönpanijoista kussakin erityisrahastossa, painopisteistä myös temaattisesti, jotta kussakin rahoitetaan. Kysymyksessä ja vastauksessa voidaan ehkä mennä yksityiskohtiin, mutta että yksi esimerkki voidaan ottaa kuitenkin esille. Tämä pakolaisväline, joka nyt ei ole varsinaisesti erityisrahasto, mutta kuitenkin on mukana tutkimuksessa, koska hyväksyttiin pakolaiskriisin vuoksi. Mikä oli mielenkiintoista, että kun ajatellaan täytäntöönpanijoita tässä erityisrahastossa, niin valtaenemmistö ovat kansallisia organisaatioita, kansainvälisiä kehitysyhteistyöjärjestöjä, kuten myös kansalaisjärjestöjä. No tässä haasteena on se, miten taataan se, että kansalliset organisaatiot, kun ajatellaan, että kansalaisjärjestöjen täytyy pystyä tekemään riippumatta työtä riittävällä rahoituksella. Niin tilintarkastustuomioistuin viime viikolla otti mielenkiintoisen kertomuksen Turkin nykytilanteesta, oikeusvaltiosta, demokratiasta ja oikeastaan totesi, että on hyvin hankalaa niissä oloissa taata, että rahat päätyvät oikeaan tarkoitukseen, tavoitteeseen, niin että voidaan valmiuksia vahvistaa ja vahvistaa ihmisoikeuksia, ja oikeusvaltioperiaatetta. Afrikka erityisrahasto on ehkä mielenkiintoisin, koska sekin on vähän muuttunut pakolaiskriisin vuoksi. Vähemmän siinäkin on keskitytty maahanmuuton hallinnointiin. Varsinkin Pohjois-Afrikassa se on ollut etusijalla. Tässä nähdään myös ennakkoehdot. Näissä muuten on yhtenä luonteenpiirinä, että meillä on sisäministeriön lähestymistapa nyt luikertelemassa tähän asettaen tavoitteita, jotka yleensä ovat olleet sisä- ja oikeusasioita maahanmuuton hallinnassa ikään kuin edellytyksenä kehitysavulle. Me mietimme, onko tällainen hyvä lähestymistapa, sopiko se yhteen edes YK kehitystavoitteiden kanssa. Etiopia on hyvä esimerkki. Suurimpia avunsaajia tässä EUlla on yhteinen agenda myös Etiopian kanssa maahanmuutossa ja totta kai ehdollisuus maahanmuuton hallinnassa on hyvin selvää tässä. Etiopian ajatellaan tekemään tiettyjä asioita myös maahanmuuttovirtojen hallinnassa. Ihan lyhyesti vielä poliittisista seurauksista. Ehkä tutkimuksen yksi hyöty on siinä, että osoitetaan hyvin merkittävät kytkökset, joita on erityisesti rahastoilla ja poliittisilla tavoitteilla, aika kiistanalaista. Euroopan parlamentti pitäisi siihen paneutua tarkkaan. Totta kai nämä rahastot ovat hyvin tärkeitä, jotta voidaan mennä ulkomaille ulkopolitiikkaa harjoittamaan. Tämä on ulkopoliittista rahoitusta. Tavallaan, mm, kuten totesin, se liittyy myös maahanmuuttoon. Siitä tulee väline jotta voidaan täytäntöön panna sisäministeriöiden keppihevosia. Ja se, että Euroopan parlamentti ei ole ihan niin paljon mukana kuin pitäisi olla, kyllä asettaa kyseenalaiseksi sen, mitä perustamissopimuksessa sanotaan siitä, kun mennään ulkoasioissa muualle ja mitä tehdään maahanmuuttopolitiikassa. Se hätävetoinen päätöksenteko asettaa merkittäviä haasteita perustopimusnäkökulmasta katsoen. Sitten on olemassa suuntaus, että on ei-sitovia perussopimusten ulkopuolisia varoja, joita tuetaan. Perussopimuksen ulkopuoliset varat tarkoittavat, että parlamentti ei ole mukana keskustelussa, jos ajatellaan Afrikan kumppanuutta. Siellä on monia poliittisia välineitä, jotka on jo hyväksytty jotenkin maiden kanssa Afrikassa. Ne haluavat myös takaisinoton taata silloin, kun meillä on tietty taso maahanmuuttoa EU-ssa. Ja ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, eivätkä kuulu perustamissopimukseen. Ja sitä paitsi tämän päälle on EU-Turkki-lausuma, joka ei ole mikään kansainvälinen sopimus. Se on edelleen tuomioistuimessa, jotta siellä sitten katsotaan, mikä se on ja kuka se lausuman on allekirjoittanut. Mutta kuitenkin siinä on mukana myös tämä pakolaisvälineen merkittävinä varoineen, että voidaan täytäntöönpana jotain, jotta vielä määritellään jossain vaiheessa, ja Euroopan parlamenttikin on esittänyt huolensa siitä. Ajatus siitä, että pannaan maahanmuutto vastaan kehitysyhteistyö, tulee sille tutkimuksessa. Siinä kannattaa olla varovainen. Kun ajatellaan, mikä tässä tavoitteena oikein on, kun käytetään kehitysyhteistyötä maahanmuuton leikkaamiseksi, tässä on paljon tutkimustietoa, että tämä on väärä olettama. Nämä kysymykset on arvioitava tarkalleen, miettiä perimmäisiä syitä, jotka liittyvät kehityskysymyksiin, ei maahanmuuton hallintaan. Jos ajatellaan strategiaa tarjota miljardeittain rahaa Turkin kaltaiselle maalle, niin mikä on EUn paikka siinä? Me olemme hyvin haavoittuvia, kun ajatellaan mikä on Turkin kaltaisten maiden tahtotilaa tarjota ratkaisuja, kun on kyse kuitenkin EUn sisäisistä kysymyksistä. Eli lisää rahaa Turkin kaltaiselle maalle homman hoitamiseksi, niin ainakin pitäisi siinä kyllä olla demokraattista keskustelua taustalla. Ja nyt Jorge saa jatkaa. Seuraavat rahastot. Kiitos siitä, että saan olla täällä tänään. Minä aion nyt puhua hetken siitä, mitä muista erityisrahastoista on voitu oppia. Eurooppalaiset ovat luonteeltaan hyvin erityisiä, ne eivät ole verrattavissa muihin Euroopan unioni verrattuna muihin instituutioihin, siis eivät ole verrattavissa edes olemassa oleviin eh, EUn eh, erityisrahastoihin. Näitä on olemassa, mutta nämä ovat sellaisia, jotka ovat osa tällaisia eh, rahojen yhdistämisrahastoja, fasiliteetteja, joissa jäsenvaltiot antavat rahoja tai investointipankki tai kehityspankit investoivat kehitykseen ja tässä lainetaan rahoitusta ja pyritään samaan vipuvaikutuksella yksityisrahoitusta, mutta nämä luonteeltaan täysin erilaisia. Ei ole kovinkaan paljon rinnakkaista. Ne toimivat siis tällä tavoin, mutta en kuitenkaan voi löytää kovinkaan paljon niin yhteistä, paitsi että ne raportoivat enemmän, niissä on enemmän avoimuutta, niilläkin on ongelmia, niillä on, no, toimintaimen yhteys, niillä on yhteisiä toimistoja, ne on, niiden toiminnassa on paljon enemmän johdonmukaisuutta. Joten niillä on kovin paljon siitä mm, verrattavaa. Ja kun me katsomme YK tai tota, Maailmanpankkia, niillä on rahastoja, ne eivät ole verrattavissa, koska niissä on paljon avunantajia ja niissä oli kysymyksiä, jotka liittyvät vastuullisuuteen niin kuin, suhteessa ep ja joten heidän prosessinsa ovat toisenlaisia. Ne ovat erilaisia, koska ne erityisrahastot, joita me nyt katsomme, ovat tällaisia poliittisia hätäerityisrahastoja tai hätärahastoja, jotka ovat nousseet esiin erityisistä syistä – on kuitenkin joitakin asioita, joita voidaan oppia, niin joita voidaan oppia ensinnäkin toimenpano. Kun me katsomme erityisrahastoja monissa yhteyksissä on ongelma, kun maat antavat rahaa rahastolle, silloin ne vaikuttavat myös suoraan tähän, jolloin saatetaan kiertää jonkin kansainvälisjärjestön sääntöjä, taitaa olla tiettyjä kansallisia preferenssejä. Ja tietysti tapauksessa jäsenvaltiot antavat rahaa erityisrahastolle sillä ehdolla, että, niin että he käyttävät, itse asiassa hoitavat rahat, mutta se tapahtuu vain tämän erityisrahaston kautta, ne instituution mekanismin kautta he tavoittavat omia tavoitteitaan, mutta itse asiassa sieppaavat eh, erityisrahaston eh, tunnuksen, joka on kansainvälinen. Nämä ovat esimerkkejä joita on noussut esille. Näihin liittyy tiettyjä riskejä, seuranta ja raportointi kansainvälisissä rahastoissa on parempaa, mutta sekin tietysti myös siitä, että niitä ei luotu samalla tavalla. Nämä ovat tällaisia hätärahastoja, jotka on luotu kiireellisesti reaktiona johonkin. Ja olen tietoinen siitä, että, että tähän liittyy tiettyjä ongelmia. YK rahastoilla on se mm, mielenkiintoinen pide, että niissä on yksi portaalille, voi nähdä. Meillä on myös yhteinen, viras, yhteinen toimisto, joka mahdollistaa sen, että voidaan koordinoida ja, ja katsoa keskinäistä, mitä on opittu, voidaan harrastaa lähempää yhteistyötä, seurata sitä, mitä ne tekevät yhdessä, ja katsoa, mitä yksi osa rahasto tekee paremmin kuin toinen. Siis tämä on tapa seurata ja vaihtaa tietoa. EU-ssa nämä rahastot toimivat hyvin omalla tavallaan, ne ovat hyvin erilaisia, mutta kuitenkin on kysymyksiä, jotka ovat yhteneviä. pitäisi tarkastella tätä johdonmukaisuutta. Pitäisi katsoa, mitä piirteitä on, jotka liittyvät siis näiden hallintoon, joten me olemme tarkistaneet tätä hallintoa, niin jotkut niistä on erityistä tarvetta varten riippuu sitten siitä, mitä vaadittiin, mutta kysymys kuuluisi, pitäisikö olla enemmän tällaista johdonmukaisuutta, yhtenäisyyttä ja miksi joitakin luodaan, miksi käsittelemme tiettyjen asioiden kanssa, miksi on olemassa Kolumbian erityisrahasto esimerkiksi. Nämä ovat asioita, joita pitäisi tarkastella. Sitten muut rahastot, joita olemme katsoneet, tarkastelimme useimpia kansainvälisiä rahastoja, myöskin näitä tätä yhdistämisfasiliteettia, joka on EU:ssa. Ne toimivat niillä on mekanismi, jolla voit katsoa tulevaisuutta, ne ovat siis tällaisia hätärahastoja. Ja kysymys on vain siitä, miten pitkään, milloin tämä on loppunut tämä hätätila, milloin ongelmasta tulee normaali ja milloin tällaisesta erityisestä tulee poikkeuksellinen, miten, milloin se, mihin asti pitäisi olla olemassa tämä jotakin hyvin erityistä, minusta on hyvin vaikea tämä, tehdä tällaista vertailua. Seuraava. Niin, sitten nämä lopulliset suositukset. Ensimmäinen on se, että meillä on suositus, joka liittyy tällaiseen kunnon tarkastukseen, eli se katsotaan, onko mikä on tehokkuus, lisäarvo ja niin edelleen. Ovatko nämä erityisrahastot sellaisen arvoisen, että pyöritetään edelleen eri, nämä hätärahastot, niiden osalta voidaan sanoa, että on tietojen kohtelun täytyy pohtia miettimään sitä, mitä todella on tehty, vaikka ne on luotu nopeasti, niin se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että voivat toim- jatkaa toimintansa loputtomiin, miten haluavat sitten. Yksi asia, josta on, jos on ollut uteliaita, oli se, että miksi Afrikan rahasto siinä on, <clears throat> se on nyt jos astunut jokin aiheet, joita on käsiteltävä asioita, jotka ovat aina olleet olemassa, kysymykset, jotka ovat olleet olemassa. Ja e, totesimme, että tässä kohdistutaan sellaisiin kysymyksiin, joita käsitellään jo kehitysrahaston puitteissa, EDFn puitteissa, Joten se, että jos tätä käsitellään hätärahaston puitteissa, syntyy lisäarvo siitä, että asia hoidetaan paremmin kuin normaalin kehitysrahaston kautta. Tässä on asia, joka meistä on kysymisen arvoinen. Täytyy myös katsoa, että mitä nämä perustumissopimukset, niissä pitäisi olla lauseke, joka liittyy siis siihen, että toimenpanevat organisaatiot, mikä on niiden rooli hallintoelimissä ja miten ne toimivat, tämä ei ole kovinkaan selvää, miksi on olemassa tällainen lauseke. Pitäisi katsoa, miten näitä pitäisi pyörittää. Miksi niin? on kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miksi on tällaista delegoitua yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Voisitko sinä hoitaa tämän, koska se on enemmän sinun kenttääsi kuuluva kysymys. Niin pohjimmiltaan me suostelemme sitä, että näissä perustamissopimuksissa pitäisi hyvin tarkkaan katsoa, mikä on tämä ennakoiva a priori preferenssi, joka liittyy delegoituun yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa, että tämän tyyppinen mahdollinen eturistiriita jäsenvaltioiden ja ö, ollessa avustajia ja myöskin toimenpanijoita. Of course we go back. Sitten me tietysti, niin hän kirjoitti tämän lauseen ja minulla oli hiukan kysymyksiä sitä, mikä oli se ajatus, mikä oli tämän lauseen takana. Sitten äh, demokraattinen vastuuvelvollisuus. Jos meillä on järjestelmiä, jotka on luotu EUn budjettia varten, jossa on demokraattisia prosesseja. Tästä nousee esille kysymys, miten näitä erityisasteja on luotu. Me ymmärrämme kaikki, mikä merkitys on sillä, että ollaan joustavia, että pystytään käsittelemään hätätilanteita. Mutta mit, mitä ovat sitten nämä pitkän tähtäyksen muutokset, jotka vievät pohjaa pois demokraattiselta vastuvelvollisuudelta. Tämä ei koske pelkästään ulkoisten toimintojen erityisasteja, vaan kysymys on siitä, että jos budjettia hallinnoidaan niin, että on olemassa tiettyjä rajoituksia, jotka liittyvät budjettiin, sitten luoda jotakin, mikä on budjetin ulkopuolella, ja silloin ollaan demokraattisen vastuullisuuden ulkopuolella – Luodaanko näitä erityisosastoja kenties joskus siksi, että ei ole rahaa ja sitten luodaan jotakin sellaista, mikä on demokraattisen vastuullisuuden ulkopuolella, koska voidaan, koska voidaan vetää näitä rahoja budjetin sisällä kokoon, vai siksi, että on tarvetta sille, että jotakin, mikä on budjetin ulkopuolella, ovat kysymyksiä, jotka pitäisi ottaa esille. Jos kysymys on siitä, että rahoja ole riittävästi, onko se syy luoda erityisrahasto, joka toimii demokraattisen äh, vastuullisuuden ulkopuolella, sen rakenteiden ulkopuolella. Niin täydentäisin tätä vielä. Tämä liittyy myös hallintokustannuksiin, jotka ovat nousseet esille tässä tutkimuksessa. Aina ei ole selvää, mikä on kustannustehokkuus, joka on nykyisillä äh, hallinnollisilla rakenteilla. Tällä halusin täydentää tätä kohtaa. Have you finished? I have this again, this... Ja sitten vielä näitä suosituksia. Niin nyt hukkasin tästä tämän äh, punaisen langan. Palasin tähän kohtaan, että kun käytetään näitä mm, laajalti näitä erityisastoja ja pitäisi pohtia menettelyjä ja mitä, nämä kysymykset, jotka liittyvät mitä, mitkä ovat Euroopan parlamentin oikeudet päätöksenteossa, joka liittyy näihin tällaisiin toimintanavissa komiteoissa, mutta mikä on tiedon taso, mitä tietoa parlamentti saa. Tämä viime kädessä johtaa siihen, että puhumaan toimintavälisestä tasapainosta, mikä on demokraattinen vastuvoimus, sopimuksia ja kaikki nämä erityisrahastot, me hiukan kyseenalaistamme periaatteet, joita meillä on perustamissopimuksissa. On myös kysymys rahoituksesta, josta juuri keskusteltiin. Turkin rahat erityisosaston yhteydessä, se, että katsotaan miksi ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatteita, miten ne voidaan tasapainottaa tavoitteiden osalta ja tämän hätätilanteen osalta, johon on pyritty tarttumaan. Miten tämä voidaan tehdä? Sitten myöskin riippumattomuus, joka on organisaatioilla, jotka panevat toimeen rahastoa. Pitäisi olla varmaa, kenties että pitäisi käyttää enemmän riippumatta kansallisjärjestöjä, miten voidaan taata se, että muut organisaatiot eivät äh, pyrit tavoittelemaan sellaisia referenssejä, jotka eivät ole EUn aikomuksien mukaisia. Ja sitten nämä suosit, jotka liittyvät siihen, että pitäisi olla yksi virasto, joka katsoisi sitä, miten johdonmukaisesti näitä hallinnoidaan, näitä erityisrahastoja ja myöskin tulevaisuudessa tätä kautta saataisiin aikaan enemmän johdonmukaisuutta niiden toimintaan. Olemme katsoneet maailmanlaajuisesti näitä erityisrahastoja, näimme, että siellä oli tällaisia yhtenäisiä portaaleita ja vastaavia, joita voitaisiin käyttää myöskin samalla tavoin EU-tasolla. Um, so, and, and of course, at the end we come to all... Ja lopuksi vielä sitten loppusuositukset, jotka ovat sitä, että tavoitteiden pitäisi olla johdonmukaisia, niin pitäisi vastata EUn yleisiä periaatteita myöskin e- perustamisen tavoitteita. Tämä on asia, joka nousi esille tässä tutkimuksessa, että monet erityisrahastot, jotka liittyvät hätätilanteeseen tai muuttoliikkeeseen tai Afrikkaan, sekoittavat sisäministeriöiden tavoitteita kehitysministeriöiden kanssa, mikä on asia, että jota kun rahoitetaan yleisesti kehitystä, on kyseenalaistettu tällainen ehdollisuus tai tällaiset intressit, jotka tulevat tai hiipivät mukaan kehitystyön rahoitukseen, joten pitää katsoa käsilläänkö erityisastossa nimenomaan ongelman syitä vai sekoitetaan kehitys ja turvallisuus muihin asioihin, mikä välttämättä sama asia ajatus siinä, että yhdistetään kehitysapu tiettyyn ennallisuuteen on erittäin kyseenalaistettu. Not being consistent also with our... Meidän pitää olla myöskin siis johdon democracy, rules human rights. Meidän pitäisi olla johdonmukaisia omien periaatteiden mukaisesti, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioon silloin, kun me toimimme muissa maissa. Meidän täytyy siis kysyä myöskin sitä, mitkä ovat periaatteet, joita on Euroopan unionille. Tässä tämä oli. Kiitos. Yeah, yeah, I can. Any more? Onko muuta? Oliko tässä kaikki? That's it. I said That's it. That, that, that Sorry, was the last. Niin kyllä tämä oli viimeinen kalvo. Uh, ja siis kiitokset siitä, että esittelitte tämän tutkimuksen ja kaikkien suositukset lopussa on aina hyötyä siitä, että saamme tutkimuksia, joissa lopussa on myönteisiä suosituksia. Nyt ainakin puheenvuoron esittelijälle Rova Schmidtille. Ja, herzlichen Dank. Kiitos. Minä tämä tuttu tutkimus, olen sen lukun, lukenut sen. Jos olisin kuullut tämän ensimmäistä kertaa, niin olisin tässä hieman epäily, epäröinyt. Kiitokset tästä tutkimuksesta. Se on hyvin kattava ja se on myös hyvin äh, huolia herättävä. Itse asiassa minä olen aina kannattanut näitä rahastoja, koska se on ollut nopea, epäbyrokraattinen, joustava tapa antaa tukea, mikä minusta on hyvin tärkeää. Mutta nyt äh, nämä tulokset, joita tämän tutkimuksen kautta on tullut esiin, äh, kyseenalaistaa kyllä nämä erityisrahastot. Muutama asia, joita tutkimuksen laatijat toivat jo esiin, koska ne ovat mielestäni tärkeitä. Eli tätä voidaan toki kutsua oikeutetuksi, mutta syytä näille erityisrahastoille on ollut joustavuutta, joustavuus ja nopeampi rahojen maksatus. Mutta kysymys on, mitä me siihen maksamme, kun on kysymys demokraattisesta kontrollista ja mikä minusta on erityisen kauheata on, että tämä EUn erityisrahastot myydään meille tavalla sillä, että ne ovat joustavia ja nopeita. Ja nyt käy ilmi, että ei voida selkeästi todistaa, että toteutus todellakin olisi nopeampaa kuin muiden poliittisten välineiden tai rahastojen kautta. Sen lisäksi toinen tärkeä kysymys, miten tärkeää meille ulkopolitiikassa on voida toimia strategisesti, kun samanaikaisesti parlamentin rooli kansanedustajana ja demokraattisena äh, valvojana unohtuu. Täällä puhuttiin erilaisista äh, konflikteista, jossa näillä erityisrahastoilla on ollut suuria ongelmia. Siihen maksavat komissio ja jäsenvaltiot. Jäsenvaltiot houkutellaan osallistumaan taloudellisesti, koska he voivat myös olla mukana päättämässä näistä projekteista. Ja nämä projektit ovat sellaisia, mitä virastot valitsevat ja jäsenvaltiot sitten tämän viraston kautta toteuttaa miten riippumattomia jäsenvaltiot ovat ja valitaanko nimenomaan ne projektit, jotka tuovat mukanaan eniten lisäarvoa. Tähän suhtaudun hyvinkin skeptisesti. Ja kun olen tässä nyt kuullut hallintokustannuksista ja johtajien kustannuksista, niin tämä on vielä hämmentävämpää, koska tässä ei todellakaan voida puhua kustannustehokkuudesta. Komission pitäisi vielä nyt tarkistaa tämän mandaatin aikana, ovatko tavoitteet ja edellytykset, onko ne täytetty. Haluaisinkin esittää kysymyksen, miten tämä komission analyysi näistä neljästä erityisrahastosta ei ole johtanut siihen, että olisi tällainen kohdennettu menettelytapa Miksi me, tässä on kysymys vain tällaisista epävirallisista sisäisistä keskusteluista ja muista sen sijaan, että olisi selkeät menettelytavat? No, täällä puhuttiin jo eh, EUn paremmasta joustavuudesta ja näkyvyydestä ulkopolitiikassa. Nyt täytyy miettiä, miten tämä näkyvyys sitten ylipäätään voisi tapahtua. Me tarvitsemme näitä tutkimuksia, että me saamme informaation kaikista näistä erityisrahastoista ja E, hyvin harvat kansalaiset edes tietävät, että tällaisia erityisrahastoja on olemassa. Ja lopputulos, mikä minua erityisesti häiritsee, on se, että EPn valvontaoikeuksia poljetaan jatkuvasti. Komissiolla on omat intressinsä samoin kuin jäsenvaltioilla näissä rahastoissa ja sen vuoksi on, e, parlamentin roolia ei saa jättää taka-alalle. Se on erityisen tärkeää, koska kysymys on kuitenkin tulojen oikeutuksista, koska tässä ei ole minkäännäköistä demokraattista valvontaa. Parlamentin pitäisi olla mukana myös johtokuntien kokouksissa, vaikkakaan parlamentilla ei ole mitään virallista tarkkailija-asemaa. Minusta olisi hyväksi, jos näitä kokouksia ei järjestettäisi Strasbourgin viikkoina tai perjantaisin tai Bogotassa tai jossain Banguissa – koska EU ei todellakaan, tai parlamentti ei sinne todellakaan helposti voi lähettää tarkkailijoita. Ja tärkeää olisi, että jäsenvaltiot olisivat mukana projektien valinnassa. Ainakin Beko Trust Fundin yhteydessä oli näin, jossa Saksa ja Ranska omien virastonsa edustajat lähettivät tuonne operationaaliseen toimintaan. Ja esimerkiksi hätäapu Syyrialle tai Afrikalle, sitä on tukenut äh, komissio. Ja tästä herää kysymys, miten me voimme ylipäätään varmistaa, että ei perusteta vielä lisää näitä erityisrahastoja sen vuoksi, että jonkun maan mielestä sen täytyy valvoa omia intressejään äh, ulkopolitiikassa EUn lisäksi. Projektien valinta on mielestäni myös hankala. Jotain on hankala, kun ne tulevat tuonne komiteaan, jossa ne valitaan. Meillä pitäisi olla, tai mä haluaisin tietää, millä tavalla nämä valitaan, minkälaiset konseptit tässä on taustalla. Eli tässä on koko joukko kysymyksiä, jotka heräsivät tämän tutkimuksen tulosten jälkeen. Kysymys on myös jäsenvaltioiden varoista, ja siitä, että pitäisi voida osallistua näihin projekteihin. Missä näiden erityisrahastojen lisäarvo on? palatakseni takaisin, koska mm, alun perin perusteluna oli tämä joustavuus ja nyt se ei sitten nähtävästi toimi. Ja sitten on muitakin rahoitusvälineitä, ja jos ainoa näkyvä lisäarvo on siinä, että jäsenvaltiot voivat tällä tavalla äh, rahoittaa omia projektejaan. Joten kysymys äh, näiden äh, erityisrahastojen järkevyydestä herää. Ja tutkimuksen mukaan jäsenvaltiot ja komissio haluavat nopeammin ja joustavammin käyttää rahoja tai antaa rahoja johonkin, mikä on mielestäni ihan järkevää, mutta ei ole kuitenkaan nyt mitään selvää, että minkälaisia hätätilanteita tässä on ollut ja onko nämä rahoitusvälineet, ovatko, onko niitä käytetty oikealla tavalla, jos parlamentin valvonta ei ole mahdollista. Ja lopuksi Olin ajatellut, että annan puheen äh, vuoron varjoesittelijöille, mutta he eivät ole täällä paikalla, joten lopetan tähän. No, we are a little bit thin on the ground. Niin. Niin, kiitoksia nyt näistä kommenteista, mutta komissio pitäisi näitä tilaisuus kenties vastata muutamiin kommentteihin, joita sinä esitit, jotka liittyvät tähän tutkimukseen. Sitä ennen vielä Hella Tsela Olkaa hyvä. Ja, vielä. Kiitos, Derek. Minä olen tutkimuksen äh, laatineille erittäin kiitollinen. Valitettavasti kaikki varaumani ja epäilyn, joita minulla oli näistä erityisrahastoista, täysin vahvistuivat. Minusta nämä erityisrahastot ovat väline, jolla parlamentin valvonta oikeuksia saatetaan pois voimasta, niin kuin nähty Euroopan kehitysrahaston yhteydessä. Ja kaikki se, mikä luvattiin ja josta jotkut kollegat olivat sitä mieltä, että se oli luotettavaa, se ei ole toteutunut. Esimerkiksi tämä EUn Afrikka-hätärahasto, se oli päätös, jonka jäsenvaltio tekivät Lavaletassa johtuen pakolaiskriisistä haluttiin nopeita toimenpiteitä ja näillä haluttiin reagoida tähän muuttoliikkeen paineeseen, jota ei suinkaan ollut kuitenkaan vasta vuonna 2015, koska sehän tuli esille jo Lampedusan onnettomuuden yhteydessä. Tähän olisi voinut reagoida aikaisemminkin, mutta – en kuitenkaan näe, mikä tässä nyt on hätätoimintaa. 2016 se perustettiin. Sen kautta piti saada lisää varoja. 90 prosentissa se rahoitetaan Euroopan kehitysrahastosta, EDFstä ja eri osista budjettia, yleisestä budjetista. 10 prosenttia on yksittäisten jäsenvaltioiden ja Norjan ja Sveitsin äh, rahoitusmaksuja, jotka kuitenkin pitävät kiinni siitä, että heidän varoillaan toteutetaan niitä kehityshankkeita, jotka alun perinkin ovat olleet sellaisia, joihin tämä rahoitus on liittynyt. Ja EDF, kehitysrahasto ja rahat ylipäätään kehityspolitiikkaan yleisessä budjetissa, siitä meille on sanottu, että kysymys on pitkäaikaisvaikutteisista hankkeista, joilla kehitystä tietyillä alueilla, tietyissä maissa tässä maailmassa, joissa on tarvetta kehitykseen, edistetään kehitystä. Viime kädessä voidaan viedä miljardeja näihin, näistä pitkäaikaan vaikuttavista ohjelmista. Voi kysyä sitten, olivatko ohjelmat vääriä vai eivätkö ne ole käynnistyneet, vai olisiko kiinteistö nyt suunnata rahoja eri suuntaan. Nyt sitten työnnetään näitä rahoja näihin erityisrahastoihin, jotta voidaan pikaisesti reagoida muuttoliikkeen paineeseen. Onko nyt kahden vuoden jälkeen, kun tämä rahasto luotiin, vast, nyt ollaan siis vasta siinä vaiheessa tehdään sopimuksia ja noin 50 prosenttia varoista näistä, jotka ovat tässä rahastossa, palaavat takaisin jäsenvaltioihin ja niiden kehitysvirastoille, joista me emme tiedä mitään, mitä ne tekevät, tai muille kansainvälisille organisaatioille, jotka ovat myöskin meidän valvontamme ulottumattomissa. Tämä on aivan absurdia. Ja silloin sitten ymmärrän, mitä kansalaisjärjestöt näistä maista, joita on tarkoitus auttaa, sanovat ja, kys- ja, ja sanovat, että 2015 hän oli huippukokous, jossa kaikki valtioiden päämiehet Euroopan unionista velvoittautuivat äh, auttamaan meitä. Miksi kahden ja kolmannen kuluttuakaan niin mennään paikan päällä yhtään mitään siitä, että tapahtuisi jotakin. Joku sitten samaan aikaan täällä voivat sitten instituutiot, organisaatiot täyttää kassojaan. Eli kansallis- tämä kehityspolitiikka Euroopassa alkaa olla yhä enemmän mekanismi, joka on itseään tyydyttävää, joka muodostuu erilaisista organisaatioista. Kehityspolitiikkaa on, sitä on tehty itse, tarkoitus omaa itseään varten, ja menetelmän taustalla on, että ainahan me olemme toimineet samalla tavalla, joten paikan päällä ei enää nähdä mitään, eli maailma niissä maissa, joissa on kehitystä tapahtuu sellaista kehitystä, joka tarvitsisi muunlaisia vastauksia kuin ne, joita me pyrimme niille antamaan. Minä olen kyllä hiukan miltä lähdet puuttavat sanat tämän tutkimuksen jälkeen yhä enemmän sitä, yhä voimakkaammin sitä mieltä, että tästä pitäisi käydä perustavanlaatuinen keskustelu nimenomaan siitä, miten tähän suhtaudutaan että muotoilemme tavoitteita, jotka sitten äh, byrokraat, jotenkin katovat jonnekin näihin byrokraattisiin rakenteisiin. Ja sitten se, mitä me oikeastaan olemme pyrkineet edistämään kehityspolitiikalla, nimittäin se, että auttaisimme ihmisiä omissa maissaan paikan päällä ja samaan aikaan äh, niin, että niin, että tapahtuisi demokraattisten olosuhteiden kehittymistä ja kansalaisoikeuksien vahvistumista. Tämä ei äh, unohtuu yhä enemmän ja yhä enemmän vain äh, on tällaisia byrokratisia mekanismeja, jotka harjoittavat eräänlaista itsetyydytystä. Tämä tutkimus äh, osaltaan varmastikin tulee viemään tätä keskustelua eteenpäin. Ja ne tavoitteet, joita olemme asettaneet kehityspolitiikassa, niitä tullaan tutkimaan. Euroopan kehitysrahaston tarkoitushan oli antaa tukea maille, jotka kotonuusopimuksen myötä, siis AKT, ovat AKT-yhteisön puitteissa pyrkineet säätelemään olosuhteita. Nyt tällaisen erityisrahastojen kautta hoidetaan tätä, jonka joka on myöskin Pohjois-Afrikan ja muiden maiden äh, käytettävissä. Kysymys kuuluu, miten nämä nyt sopivat yhteen? Nämäkin ovat sellaisia kysymyksiä, jotka nousevat tässä esille. Ja vielä kerran, Meillä on nyt paljon materiaalia, jolla tarkastellaan asioita ja jonka pohjalta käydä keskustelua. Tämä tutkimus antaa meille tällaista tietoa ja meidän pitää käydä keskustelua. Okay, no niin, kiitoksia, Ratselä. Ja nyt olisi varmaan kyllä oikea hetki antaa puheenvuoro kollegoille komissiosta. Minulla on kolme nimeä, Ferran, eh, Nia Väestötuon Tessi Defkosta ja kollega ulkosuhdehallinnosta, Serefri Gondi. Ehkä Robert voisi aloittaa ensimmäisenä. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Minäkin olen siis Rua Montesi Devekosta. Ensinnäkin kiitos puheenjohtajalle ja tutkimuksen laatineille tästä keskustelumahdollisuudesta. Tässä meillä on tietenkin omat reunaehtomme siinä, miten voidaan tässä kantaa ottaa ehdotuksiin. Minä haluaisin, että kuten esittelikin toivottavasti tulee muita tilaisuuksia käydä keskustelua, niin että voidaan tuoda esille tuloksia siitä työstä, jota nyt on vireillä. Että voidaan sitten jotenkin selvitä tästä turhautumisen tunteesta, että ei ole riittävästi aikaa vastata kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Kiitos tutkijoille muuten heidän tekemästään työstä. He alussa totesivat, että ei tämä ole tilintarkastus. No, tilintarkastuksessahan komissiolla on mahdollisuus reagoida, olisipa ollutkin tilintarkastus. Eli jos on tosiasia tietoa, konkreettisia tuloksia, mutta ikävä kyllä näin ei ollut. Todellakin on hyvä, että meillä oli vastauksia antaa kysymyksiä valmisteluvaiheessa, mutta sitten emme kyllä pystyneet pääsemään käsiksi johtopäätöksiin. Ei myöskään edes tuomaan tosiasia tietoja korjaukseksi, oikaisuksi. Jos parlamentti haluaa, niin komissio voi kyllä toimittaa tietoja liittyen virheisiin tutkimuksessa. Yritän nyt lyhyesti käydä läpi kaikki tärkeimpiä aiheita, joita tuli esille. Ja totta, toivottavasti saamme mahdollisuuden palata näihin asioihin, miten parlamentti sitten päättääkin tätä asiaa käsitellä. Niin ikä valittelemme sitä, että tutkimuksissa ei ole pystytty huomioimaan, miten ne sanoisin, niitä tietoja, jotka liivät 2017 täytäntöpuolen kertomuksiin. Nehän osoittavat kuitenkin, että merkittävä edistystä on saatu aikaan. Siis näitä tietoja on olemassa jo täytäntöönpanosta julkisesti verkkosivulla. Noin yleisesti ottaen sanoisin, että kiitokset kuitenkin tutkijoille, kun heidän johtopäksissä todetaan, että erityisrahastot on tärkeitä välineitä, jotta voidaan kestävän kehityksen tavoitteisiin vastata. Ja myös ajatellen tätä yhteisymmärrystä kehityksestä, ne tavoitteet ovat saaneet tukia kyllä aika lailla parlamentistakin. Tietysti, kuten tutkimuksesta käy ilmi, että tässä on kirjavuutta erityisrahastossa. Kirjavuutta, joka on ihan normaali asia, kun ajatellaan 187 asetustakin varannut artiklaa varantoasetuksessa, niin sen myötä voidaan luoda hyvin monimuotoisia veritysrahastoja. Kukin erityisrahasto vastaa tiettyihin tarpeisiin, tavoitteisiin, jotka ovat sille ominaisia. Ne on määritelty ja hyväksytty myös perustamissopimuksissa. Parlamentillakin on tarkasteluoikeus niihin. Sitten jos ajatellaan, mitä yhteistä on erityisrahastoilla, niin ne nähdään asetuksestakin. Eli ne sitten täytyy tarjota tiettyä lisäarvoa. Totta kai ymmärrän, että on usein vaikea osoittaa sitä, ainakaan tutkijoiden mielestä. Tässä saadaan politiikalle näkyvyyttä ja tässä ei ole päällikkeisyyttä muiden rahoitusaineiden kanssa. Tässä on tämä yhteinen perusta kaikille erityisrahastoille. Mutta sitten toista vielä, kukin erityisrahasto tähtää omiin poliittisiin tavoitteisiin – toimintaan. Ehkä käy läpi tässä eri kommentit vähän siinä järjestyksessä, kun suositukset tulivat. Ensimmäinen liittyy siihen, että käytetään paremman sääntelyn puitteita erityisrahastossakin. No, kun puhutaan paremmasta sääntelystä ja puitteista, niin se, se liittyy lähinnä lainsäädäntötyöhön. Vielä on todettava, että erityisrahastot pyrkivät tästä pääsemään erityistavoitteisiin. Niissä komission täytyy taata, että täytäntöönpano tapahtuu moitettava varainhoidon, avoimuuden, oikeasuhtaisuuden, syrjimättömyyden nimissä. Ja tässä komissio onkin tehnyt omat sitoumuksensa ja ehkä haluamme osoittaa myös, miten tätä on toteutettu eri erityisrahastoista, vaikka ei nyt kaikki erityisrahastoja voida yksityiskohtaisemmin, niin me haluamme totta kai noudattaa näitä moitettoman varanhoidon periaatteita, mitä tuli sitten perustamisiin, niin kussakin edistysrahastossa noudatetaan komiteamenettelyä. Komiteamenettelyssä parlamentilla on totta kai tarkasteluoikeus. Minä sanoisin, että muutamat suositukset, muun muassa viisi tai seitsemän, ennen kaikkea viittavat myös parlamentin rooliin. Minä haluaisin tähdentää sitä, että todellakin komission mielestä parlamentin rooli on ollut huolenaihe, kun ajatellaan perustamista erityisrahastossa. Siksi komissio on aina ollut valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita parlamentilla on ollut. Olemme aina olleet käytettävissä eri valiokuntiinkin tullaksemme ja esittelemään vireillä olevaa työtä eri erityisrahastoissa. Minä sanoisin, että meillä on ollut mahdollisuus usean otteeseenkin esitellä sisältöjä, tavoitteita ja tuloksia kussakin erityisrahastossa. Oikeastaan me teemme paljon enemmänkin vielä kertomuksia kuin mitä pitäisi tehdä, esimerkiksi kun on kyse ERK-ohjelmoinnista. Mielestäni meidän asennoitumisen on ollut äärimmäisen myönteistä. Ja totta kai nyt kun meille tulee uusi varanhoitoasetus, ja se on, on muuttanut parlamentin rooliakin, siinä mennään siihen suuntaan, mihin johtopäätöksetkin rohkaisevat. Eli nyt parlamentti voi olla temaattisissa erityisrahastoissa perustamisvaiheessa mukana ja myös hätärahastoissa. Ja tässä on ennakkoon tapahtuvaa kuulemista. Mutta minä haluaisin jo nyt tähdentää komission halua antaa parlamentille mahdollisuus tulla mukaan erityisrahastojen perustamiseen. Tarvitaan kaikkia tietoja, siksi parlamentille ehdotimmekin, että se voisi olla tarkkailijana johtokunnassa. Tiedän, että tässä oli omat vaikeutensa olla läsnä johtokuntien kokouksissa. Rouva esittelijäkin tämä totesi kun ajatellaan mitä päiviä valittu tai mikä on paikka. No, me olemme ryhtyneet jo tarvittaviin toimiin, niin, jotta johtokunnan kokoukset eivät olisi perjantaisin. Se on hankalaa parlamentille. Ja jos sitten päätämme järjestää johtokunnan kokouksia Afrikan maissa, nimittäin näin myös maki voisi omia paremmin, niin totta kai meidän täytyy taata se, että videot teitse myös parlamentti voi olla mukana tarkkailijana. Vielä tähän lisäisin sen, että todellakin me olemme pyrkineet tiedottamaan mahdollisimman paljon. Meillä on raportointia tapahtunut myös parlamentin suuntaan kunkin erityisrahaston täytäntöpanon osalta. Meillä on vuosikertomuskin. Se koskee kustakin, kutakin erityisrahastoa. Se kertoo, missä vaiheessa mennään, mikä on suorituskyky, kaikki tilitykset. Ja me olemme todella valmiita vastaamana. Olisin ilahtunut, jos pääsisin vastaamaan valiokunnan kysymyksiin. Ja ilmeisesti Afrikan erityisrahasto varsinkin on herättänyt huolta. Meillä on myös rahoitusraportointia kausittain. Siitäkin kerrotaan parlamentille. Eli kyllä parlamentilla on tarkasteluoikeus. Mutta haluaisin vielä kerran täydentää sitä, että erityisrahasto luodaan rahoituksen kautta silloin, kun on kyse avunantajia tai sitten kun on eri välineitä – jota komissio hallinnoi. Tässä yhteydessä haluaisin vielä kerran täydentää sitä, että kun eri rahoitusvälineitä siirretään rahoitusrahastoon, niin tarkoituksena on, että voidaan asianmukaisesti noudattaa kaikkia tavoitteita, jotka ovat ominaisia kullekin momentille tai välineelle. Donc voilà, la commission absolument... Eli kyllä komissio on aivan valmis vastaamaan pyyntöön ja sitten vielä perusteellisempi selvitys, niin että tämä tarkasteluoikeus todellakin toteutuisi näissä erityisrahastoissa. Vielä lisäisin yhden seikan liittyen suositukseen kaksi, että Afrikka-rahaston kohdalla saataisiin lisää valaistusta, kun, kun on yhtäältä kyse hätärahoituksesta tai sitten temaattisesta rahastosta. Vielä toistaisin kerran, että todellakin kun Afrikan erityisrahasto luotiin, niin ei pidä unohtaa, että olimme keskellä vakauskriisiä. Sahelin alueella ja suurten järvien alueella. Boko, Haram, Boko Hakram kriisissäkin olimme. Olemme tietysti huolensa myös siitä. Oli kyse rajat ylittävistä kriiseistä. Ja siellä oli terroristiskuja. No sitten, kun päädyttiin maahanmuuttokriisiin, niin tässä oli kyse nimenomaan Saalin ja Chadjärven turvallisuuskriisistä. Siellä oli Boko Haramin terroriskuja tehty. Ja totta kai, kun tämä erityisrahasto esiteltiin, niin sitten oli käsissämme myös muuttoliikekriisi. Eli totta kai mittakaava oli jotain muuta. Ja äh, niinpä päädyttiin erityisrahaston hyväksymisellä Vallettassa maahanmuuttokonferenssin yhteydessä. Eli muuttoliike on osa näistä tavoitteista erityisrahastossa, mutta vielä kerran toistaisin todellakin, että näiden erityisrahastojen, varsinkin Afrikan rahaston tavoitteet ovat monenaiset. Kaikki tähtäävät takaamaan vakaus ja turvallisuus Sahelissa ja Chattjärven alueella. Ja tavoitteena on totta kai myös pyrkiä torjumaan maahanmuuton perimmäisiä syyttään. Niin, että eri reiteillä voitaisiin tarjota mahdollisuuksia pelastaa ihmishenkiä. Palauttaminenkin, kun alueella on pakolaisia ja kotikonnulta lähteneitä. Eli tässä on kyseessä hyvin monialainen erityisrahasto, ei ole kyse yhdestä teemasta, vaan monesta teemasta, ja todellakin pyritään vastaamaan hätätilanteeseen Sahelin ja Chadjärven alueella. Ehkäpä tässä tilaisuudessa voin myös vastata sen toiseen seikkaan liittyvään kysymykseen, jonka tutkijat ja esittelijä ottivat esille. Eli eh, tässä sisään... Voisitko kenties käyttää vielä kaksi minuuttia ja saatte sen puheenvuoron päätökseen? Varmastikin muutkin kollegani haluaisivat vielä käyttää puheenvuoron. Sen kaksi minuuttia teille vielä. Si. Selvä, kiitos. Olen pahoillani pitkästä puheenvuorosta, mutta aiheet ovat tärkeitä. Palaisin. On on Atlant, so I think we should give others an opportunity. Tiedän myöskin muille tilaisuus vielä puhua. Ja. Eli meillä on muuttoliike erityisrahastoa. Korostaisin vielä, että erityisrahastojen yhteydessä ei tässä ole ketään karkotettu, vaan mitä tietoja meillä nyt on. Niin tässä on jopa 8000 ihmistä pystytty pelastamaan niin, että heidät on pystytty kotoutumaan omiin alkuperämaihinsa. 13 000 puolestaan ovat olleet Libyassa hankalassa tilanteessa, näin olemme heitä pystyneet tukemaan. Eli mut oli, aion on tietenkin tapetilla, mutta ei tässä ole kyse kakuttamisesta, vaan halutaan auttaa muuttoliikevirran hoitamisessa mahdollisimman hyvin, että voidaan torjua ihmiskauppaa ja salakuljetuksia. No niin, haluaisin vielä tietenkin niitä huomioida eräisen tärkeän seikkaan. Nimittäin suositukset 4 ja 6 liittyen kolmosenkin. Mikä on jäsenvaltioiden täytäntöpano viranomaisten ja kansallisjärjestöjen rooli todellakin tärkeä osatekijä on pidettävä mielessä. Nimittäin Eh, kunkin erityisrahaston perustamisasiakirjat, kuten täällä todettiin, että tässä käytetään myös, sanoisinko, jäsenvaltioiden virastoja. Palaisin tässä vielä siihen, miksi jäsenvaltioiden täytäntöönpanon virastot nimenomaan sen tähdentämiseksi, että se on se lisäarvo myös erityisrahastoissa. Eli se seikka, että voidaan tehdä enemmän konkreettisemmin yhteisesti hyödyntäen asiantuntemusta, kokemuksia, joita täytäntöönpanoviranomaiset ovat saaneet eri maissaan. Ja hyödyntäen tätä asiantuntemusta, tietotaitoa, kokemusta mahdollisimman pitkälle, jotta voitaisiin nopeammin ja tehokkaammin puuttua näissä maissa tilanteisiin. Ei se tarkoita sitä, että heillä olisi ratkaiseva rooli, jos ajatellaan nyt erityisrahaston varojen käyttöä Afrikan osalta, niin siinä on jaettu varoja lähes tasapuolisesti. Siellä on parikymmentä prosenttia mennyt kansalaisjärjestöille ja suuri prosenttiosuus varoista puolestaan on YK-järjestöjen käytössä, sitä paitsi hekin käyttävät omia kansalaisjärjestöjään. Ja sitten eturistiriidasta, niin totta kai jäsenvaltiothan ovat aina läsnä. jot Joskus täytäntöönpanoa viranomaisen muodossa tai tarkkailijana eri hankkeissa, mutta tarkkailijana kuitenkin eivät äänivaltaisina osallistujina, kun tehdään päätöksiä. No niin, ehkä tässä sitten saa jatkaa kollega yhteenveronomaisesti. Vielä palasin yhteen suositukseen yhdeksän, joka liittyy Bokurahastoon. rahastoon Haluaisin vain korostaa sitä, että on useita erityisrahastoja ja kutakin hallinnoidaan suoraan muiden välineiden hallinnoitsijoiden voimin, myös maantieteellisesti tilanne huomioiden, koska näin voidaan taata yhtenäisyys, johdonmukaisuus, täydentävyys, yhteisvaikutus näissä kaikissa välineissä, myös välttääksemme pälkäisyyden. Ei siis se tietenkään, että voidaan yhdistää tätä myös valvonnassa ja seurannassa. Okei, okay. E- ehkä voisi nyt kuitenkin kollegoni jatkaa. Kiitoksia. Kiitoksia kuvasti. Thank you. Miriam Ferron from DigiNear. Miriam Ferron NEAR-pääosastolta. Täällä on sanottu monia asioita. Se, mitä Rova Motesi sanoi, olen tästä samaa mieltä ennen kaikkea, mitkä liittyvät tähän erityiseen lisäarvoon, joka on EUn erityisrahastolla. Me pahoittelemme sitä, että meidän mielestämme se ei heijastu riittävästi tästä tutkimuksesta. Puheenvuorossani keskityin äh, nimenomaan Turkin äh, pakolaisen tukivälineeseen, ja se tutkimus osoittaa, että se ei ole erityisrahasto, vaikkakin kielenkäyttö joissakin, jos raportti on kenties harhaan johtava. Tämä on yksi elementti, johon haluaisimme osaltamme antaa oman panoksemme varmistaaksemme sen, että tutkimus käyttäisi kieltä, joka välttäisi faktavirheitä. Tämä on se muutama kommentti havainnoista, joka tässä on esitetty tästä Turkin pakolaisten tukivälineestä. Tämä väline ja Euroopan unionin agenda Täällä on sitten voimakkaita havaintoja, että sanottiin, että tämä olisi erityinen sopimusten ulkopuolinen väline, jolla pannaan toimeen politiikkaa. Haluan palata tähän oikeudellisiin puitteisiin. Tämä, tämän väline luotiin, luotiin 210 ja 214 artiklojen mukaisesti perussopimuksessa, joka sallii EUn ää, ää, tai tyhjin kehitys- ja humanitaarisen avun tarpeisiin. Tämä on siis tämä yleispuite. Tämä koordinointiväline on hiukan toisenlainen. Se on siis koordinointifoorumi, mutta sen kautta toteutetaan päätöksiä, jotka on tehty normaalisessa komitologian menettelyssä menettelyssä, joka liittyy toimittajien tällaisiin toimialan välineisiin, näissä numeritellinen apu ja äh, esiintyvä väline, mutta voidaan käyttää myöskin näitä muita välineitä yhteydessä. Mä haluaisin sanoa selvästi nyt sen, että me emme voi todellakaan olla yhtä mieltä oletuksesta, että tämä tämän välineen luominen veisi pohjaa pois EUn budjetin integriteetiltä, jotenkin kiertäisi komitologian menettelyn siksi, että toimenpano on selkeästi sataprosenttisesti toteutettu olemassa olevien toimenpanon välineiden menettelyjen mukaisesti. Päinvastoin tämä johtaa siihen, että kaksi miljardia euroa jäsenvaltioiden panoksia tuodaan budjettiin. Tätä kautta nämä kaksi miljardia täysin alistetaan valvonta- ja hallintomenettelyihin, jotka ovat EUn budjetissa. Ja tätä kautta tulisin tähän parlamentin valvonta, joka koskee tätä välinettä. Meillä on sama tilanne kuin näissä erityisrahastoissa, jossa parlamentti on kutsuttu ohjauskomitean valvontana. Meidän huolehtia siitä, että seuraavat kokoukset tapahtuvat aikoina, jotka ovat mahdolliseksi parlamentin tarkkailijoille osallistua se, että jäsenvaltioiden maksupanokset on sisältetty EUn budjettiin, se merkitsee sitä, että koko väline kolme miljardia mukaan luettuna siis jäsenvaltioiden maksut on äh, otettu mukaan tähän menettelyyn. Samoin kuin muut välineet ja erityisrahastot, komissio tekee vuos, kuukausittaisia raportteja siitä, miten tätä välinettä rahoituksellisesti toteutetaan. Toinen asia, joka nousi esille, kiinnitti huomioni se, että jäsenvaltioiden virastojen äh, kautta olen täysin samaa mieltä siitä, mitä äh, kommentista, jonka Teesi esitti intresseistä, jotka meillä on harjoittaa yhteistyötä jäsenvaltioiden virastojen kanssa silloin, kun on olemassa toimeenpanohankkeita. Ja kun tässä tämä huomiota paljon yhteistyön kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka ovat parhaita toimeenpanijoita, on tapauksia, joissa emme voi käyttää äh, kansalaisjärjestöjä toimeenpaneja. Otan esimerkiksi miksi infrastruktuurihankkeet monissa tapauksissa kansainväliset rahoitusvälineet tai jäsenvaltioiden virastot ovat äh, parhaita toimeenpanijoita sairaaloiden ja koulujen rakentamiseen äh, Turkissa tässä tapauksessa. Mitä tulee tavo- objektiivisiin kriteereihin, jotka liittyvät päätöksentekoon ja valintoihin, joita tehdään näissä virastoissa. Sanoisin, että nämä hankkeet valikoidaan, päätet tehdään kommentologia menettelyn puitteissa. Minä huolestuttaa kommentti, jossa todetaan, että pohjimmiltaan pitäisi olla riippumattuuden ongelma silloin, kun valittu toimenpaneva taho on virasto, joka on jäsenvaltiosta. Tämä merkitsisi sitä, että itse asiassa suljettaisiin pois jäsenvaltioiden toimenpanovirastot näistä standardi rahoitusoperaatioista, joihin komissio ryhtyy. Nämä ovat pääkommentit, jotka minä haluaisin esittää. Me pidämme arvossa sitä, että on tehty tutkimusta, olemme pahoillamme siitä, että emme ole voineet nähdä luonnosta, niin että olisi voinut esittää kommenttimme siihen, niin että voisimme tehdä sen täsmällisemmin kuin olemme tänään voineet tehdä. Ja tietysti olemme valmiita palaamaan jos haluatte jatkaa keskustelua tästä. Meidän on saatava kokous päättymään kello 12.30, koska tulkit lähtevät silloin. Haluan kiittää tilaisuudesta, että kollega, ja mitä esititte, ja kollega ulkosuolihallinnosta esimerkiksi puheenvuoronsa. Briefing. Ihan nopeasti ajatellen tätä aikatauluakin. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että vaikka tämä tutkimus ei ole mikään arvio eikä tilintarkastus. Siitä huolimatta minusta siinä pitäisi huomioida kaiken kattava rea- äh, realiteetit ja se, mitä on näillä erityisrahastoilla saatu aikaiseksi tähän mennessä, koska muuten tämä jää pois koko kuvasta siitä, että onko näillä välineillä ylipäätään saavutettu mitään tavoitteita verrattuna tilanteeseen pari vuotta sitten. Nyt esimerkiksi maahanmuuttajien virta on paljon hallitumpi. Ja esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallassa tilanne on vakaampi. Siellä on unionin jäsenvaltiot tukeneet rauhanprosessia. Joten kaikki tämä pitäisi minusta ottaa huomioon arviossa. Ja tästä toinen kommentti, josta kollegat jo puhuivat, eli EUn jäsenvaltioiden roolista. Jos me haluamme saavuttaa tuloksia, esimerkiksi Afrikasta tulevien äh, pakolaisten maahanmuuttajien virrassa, niin siinä tarvitaan toimia EUn ja jäsenvaltioiden tasolla eri politiikan tasoilla kauppapolitiikassa, kaikessa politiikassa, jota EUn jäsenvaltiot yhdessä voivat tarjota kumppaneillemme. Joten jäsenvaltioiden osallistuminen näihin erityisrahastoihin ei ole ainoastaan taloudellinen kysymys tai saata, asiantuntemuksen saatavuus, pätevyys, vaan kysymys on ihan kaiken kaikista vipuvaikutuksesta EUn jäsenvaltioiden tasolla ja se on ehto menestykselle. Tämä on asia, jota ei saisi unohtaa. Ja lopuksi vielä pidän hyvänä sitä seikkaa, että tämä tutkimus katsoo tulevaisuudelle erilaisia mahdollisuuksia budjetissa vastata minkä tahansa katastrofiin. Joten tämä on erittäin hyvä suositus ajatellen seuraavaa rahoituskehystä niin, että kykyisimme saamaan vielä enemmän joustavuutta kuin tänä päivänä ja toimenpiteitä, jolla voisimme vastata tavallisin budjettivälineiden avulla. Jos olette näin lyhyt sanoen, Rova Schmidt joutui välttämättä lähtemään jo muualle, mutta ehkä antaisimme puheenvuoron kollegoille kaksi-kolme minuuttia vastata kommenteihin, joita kuulee, kuulleet reaktiona teidän tutkimukseen. Uh, Kiitoksia kovasti todellakin. Kiitos kommenteista, näkemyksistänne, reaktoistanne. Arvostamme kovasti niitä. Ja totta kai me huomioimme kaiken, kun ajatellaan tätä soveltamisella, se liittyy hallinnointiin ja valvontaan. Emme ruvenneet saavutuksia arvioimaan tai tekemään laadullista tarkastelua hankkeessa, se edellyttää uutta tutkimusta, mutta me teimme riippumattoman arvion nykyisestä hallinnosta ja valvonnasta. Riippumaton sana on meille erittäin tärkeää. Totta kai opimme näkemyksistä ne huolistanne, mutta haluamme säilyttää oman riippumattomuutemme tutkijoina. Totta kai mielellämme otamme vastaan tosiasia oikaisut ja katsotaan muuttavatko ne sitten johtopäätöksiä. Mitä tulee parempaan sääntelyyn näkökulmana, niin huomioimme se hyvin tarkkaan. Nyt ei ole kyse lainsäädäntöön välineestä totta, mutta oikeusasiamies on tehnyt aivan selväksi, että kun ajallaan oikeutta hyvän hallintoon, niin se koski kyllä ihan joka ikistä toimia toimielimissä, myös komissiossa. Oikeus asiamiehen näkemys turkkivälineistä on, että oli sen luonne mikä tahansa, tämän lausunnon luonne, niin komission pitäisi ihmisoikeusvalvontaa, seurantaa harjoittaa. Ja varsinkin noudattaa seurata puitteita myös paikan päällä. Turkin vuosikertomus ei oikeastaan vielä riittävästi tarjoa näyttöä siitä, että näin olisi tehty. Varsinkin oikeusvaltioperiaatteen osalta, ei pelkästään ihmisoikeuksissa. Miten varoilla saattaa olla vaikutus, joka käyty itseään vastaan, kun joku vangitaan, jos ei ole oikeuslaitos, joka on riippumaton tai oikeusvaltioperiaate on vaarassa. Afrikka Etiopista teimme erityisselvityksen. Me huomasimme, siellä on SINS-niminen hanke, joka liittyy laittomaan maahanmuuttoon. Italian hallitus on käynnistänyt ja täytäntöpannut sitä keskittyen nimenomaan tuohon aiheeseen, puuttuen laittomaan maahanmuuton perimmäisiin syihin. Totta kai arvostamme, että komissio kommentoi tätä, että on tarvetta parempaan seurantaan, mutta tutkimus tuo vain esille sen, että on haasteita nykyisessä demokraattisessa vastuuvelvollisuuden toteuttamisessa parlamentissa. Totta kai komission täytyy olla itsenäinen siinä, miten rahastoja hoidetaan. Mutta kyllä tässä olisi aika paljon parantamisen varaan vastuuvelvollisuuden toteuttamisessa, kun päätöksiä tehdään. Siksi me suosittelemme, että tässä tavallaan komiteamenettelyllä on kaikissa rakenteissa. Turkkivälineessä teemme selväksi monessa kohtaa, että ei tätä voida verrata erityisrahastoihin. Se on ihan selvä kuin bläkki. Ja me toistamme vain sen, että sitä ei voi verrata, mutta me toteamme myös, että tuo rahasto on kytketty poliittiseen välineeseen, jossa parlamentti ei ole kuultu, koska se ei ole kansainvälinen sopimus. Sillä on vakavat seurauksensa, ei pelkästään suhteisimme Turkkiin, vaan myös ajatellen ihmisiä sekä Turkissa että Kreikassa. Näin toteamme noin pähkinäkuoressa. Kello on yli puoli yhden ja tulkkien täytyy lopetella. Nyt joudun päättämään keskustelun, mutta totta kai voitte ehkä lyödä viisaat päänne yhteen ja ratkaista erimielisyydet, jos teillä on tutkijoiden ja komission välillä. Mutta nyt täytyy lopetella. Kiitos vielä kaikille. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu. Joku totesi aiemmin tässä vahinko, ettei ollut aikaa sen enempää. Kiitos kuitenkin kaikille. Kokous päättyy.